kautta. Seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolla ja neuvostolle Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EUn lähestymistavalle muuttoliikkeeseen. Tämä tulee lipevaliokunnasta ja aluksi annan puheenvuoron Claude Morassille kysymyksen tekijälle. Olkaa hyvä. Mikro. President, colleagues, Puhemies, hyvät kollegat, tämän suullisen kysymyksen konteksti on aivan valtavan ajankohtainen ja tärkeä. Komission jäsen, tästä asiasta vastaava komission jäsen on tulossa paikalle. Ja sitten paikalla on neuvoston edustajana Italian puheenjohtajavaltion edustajana herra Kotsi. Italiallahan on tämä Mare Nostrum-hanke, josta pian tulee Triton-operaatio. No se on vain pieni laastari, joka ei tässä riitä. Siinä hyvät ihmiset yrittävät pelastaa siirtolaisia välimerellä, mutta valitettavasti tänä vuonna hukkuneiden luvuksi tulee vähintään 3000 välimerellä. Tänään aiemmin kuulimme Paavin puhuvan meille. Puhe oli todella hienoja siinä sanottiin, että Välimerestä ei saa tulla hautausmaata. Me tarvitsemme yhtenäisen vastauksen siirtolaiskysymyksiin. Sen perustana tulee olla siirtolaisten ihmisarvon kunnioittaminen. Tämä oli hyvin kypsä lähestymistapa tähän asiaan. Meidän tulee kunnioittaa myös siirtolaisten ihmisoikeuksia. Ja hyvät kollegat, tässä kontekstissa tämä suullinen kysymys on nyt esitetty ja keskustelemme tästä komission ja neuvoston läsnä ollessa. Näitä suullisia kysymyksiä on ollut suuri määrä. Me tarvitsemme välineitä totta kai tässä suullisen päätöslauselman viimeisessä osassa puhutaan yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmästä. Siitä on puhuttu loputtomasti, on käyty kolmikantaneuvotteluja, on tehty välineitä ja aloitteita ja, ja vaikka mitä. Mutta nyt tässä tarvitaan solidaarisuutta ja poliittisia toimia. Viestimme komissiolle ja neuvostolle tänään ja erityisesti Italialle, neuvostolle, no ei välttämättä Italialle, sinänsä, mutta neuvostolle Mare Nostrum operaatiossa pelastettiin satoja ihmisiä, mutta neuvosto ei tässä pane toimeen tätä yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja siksi osoitan tämän ensisijaisesti neuvostolle. Meiltä puuttuu solidaarisuutta ja kuulimme Paavilta voimakkaan viestin tässä asiassa aiemmin tänään. Meillä on etsintä- ja pelastusoperaatioita, mutta me tarvitsemme muutakin. Mare Nostrum on muuttunut Tritoniksi mutta nämä ohjelmat ovat edelleen riittämättömiä. Kun puhutaan Frontexin toiminnan laajentamisesta, täytyy ensin kysyä, voidaanko näin todella tehdä, riittääkö sekään. Komissio tekee parhaansa, mutta Frontexin takana ei ole kaikkia jäsenvaltioita kunnollista taakanjakoa. Me tarvitsemme turvallisia laillisia reittejä Eurooppaan. Mitä tällä tarkoitan? Tarkoitan sitä, mistä Paavikin puhui. Syy ja seuraus, nämä vetävät ja työntävät tekijät tarvitsemme myös kunnollista väestön uudelleenasuttamispolitiikkaa. Olen keskustellut ihmisten kanssa tästä ja olen tullut siihen tulokseen, että jäsenvaltioissa ei ole tällaista uudelleenasuttamispolitiikkaa ja varsinkaan yhteistä sellaista ei ole. Täällä moni puhuu tästä kontekstista täällä ja hyvät kollegat, muistakaa, että näistä säästöistä huolimatta, joita nyt tehdään, kymmenen suurinta maata, joihin pakolaisia tulee Syyriasta ja muualta, ovat kehitysmaita täällä top 10 ei ole lainkaan Euroopan unionin maita, suurimpia maita, jotka vastaanottavat pakolaisia siis. Siellä on vain kehitysmaita. Tämä pitää muistaa. Totta kai me olemme anteliaita, mutta me emme ole kärjessä yhdessä kehitysmaiden kanssa, jotka kantavat tässä suurimman taakan. Puheenjohtaja Juncker puhui kunnollisista, riittävistä, laillisista maahantuloreiteistä. Meidän tulee olla rohkeita ja sanoa nyt, mitä tällä tarkoitamme uudistetaan hiukan tätä visiota tässä asiassa. Hyvät kollegat, kyllä tarvitsemme äh, hätärahastoa. Meidän tulee taistella ihmiskauppaa vastaan. Me tarvitsemme äh, kunnollista ulkopolitiikkaa, päteviä työntekijöitä, koulutusta. Se on kaikki tärkeää, mutta kaikkein tärkein, ja tässä viesti sekä neuvostolle että komissiolle, mutta erityisesti neuvostolle on se, että meillä ei ole vielä ole Meillä ei vielä ole yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa. Sitä ei käytännössä ole. Tämä ei johdu siitä, että parlamentti ei olisi hoitanut työtään tässä. Me olemme tehneet osamme. Tässä puhuttelen äh, libevaliokunnan ja, ja koko parlamentin kollegoita sanoessani, että minä ehdotan, että toteamme neuvostolle, että pankaa täytäntöön se, mitä meillä jo on, ja pysäyttäkää tällä tavoin ihmisten kuolemat välimerellä meidän tulee varmistaa, meidän osaltamme, meidän tulee varmistaa, että neuvostoa painostetaan oikealla tavalla tässä asiassa. Me tarvitsemme kunnollista tutkimustietoa siitä, mitä tässä nyt tapahtuu, ja pitää varmistaa, että kaikki katsovat tässä totuutta silmiin ja että parlamentti tekee kaikkensa sen eteen, että meillä olisi kunnollisesti toimiva, järkevä siirtolaisjärjestelmä. Sillä, sillä tavoin ratkaisu on moraalisesti myös oikea, kuten täällä aiemmin tänään todettiin. Kiitos. Nyt puheenvuoro neuvostolle. Ministeri Gotsi, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Haluaisin kiittää vilpittömästi kollega Moreisia tämän teeman esille ottamisesta. Ne ovat tärkeitä teemoja. Ne ovat osa myös meidän kauttamme puheenjohtajana valtiona. Ja kuten puheenjohtajakin totesi, tämä on tärkeä osa myös komission ohjelmaa, kun ajatellaan maahanmuuttoa. Tämä on myös 2015 ohjelmassa mukana. Siksi tämä on meille merkittävä hetki. Nimittäin on kyse teemasta, missä Euroopan unioni voi tarjota lisäarvoa ja nimenomaan maahanmuutossa, hyvät kollegat. Määritelmänomaisesti maahanmuutto on rajat ylittävää. Ja luonnostaan se on rajat ylittävää toimintaa ja siksi tarvitaan myös integroidumpaa yhteisempää vastausta ja myös rohkeampaa vastausta Euroopan unionilta. Me olemme me tehneet paljon työtä, jotta voitaisiin saada konkretiaa myös tälle periaatteelle perussopimuksen artiklalle, joka puhuu solidaarisuudesta maahanmuuttopolitiikassa. Se on meille tärkeä periaate, poliittinen periaate, oikeudellisesti myös sitova, mutta se on myös poliittinen ohjelma unionille, ja meidän täytyy vielä työstää sitä entisestään. Yhteistyötä tarvitaan neuvoston, ministereiden, komission jäsenten ja parlamentin jäsenten kesken. Kysymyksen esittelijä on ottanut esille Välimeren työryhmän Morales tietää, että me olemme jo suorittaneet 37 tointa työryhmän puitteissa viidellä prioriteettialueella, kolmansiakin maidenkin avulla. Alueellista turvaa on tarjottu ja pyritty vahvistamaan myös laillisia kanavia tulla Eurooppaan, pyritty puuttumaan järjestäytymisen rikollisuuteen ja ihmiskauttaan ja pyritty rajoja ja rannikkoalueita valvomaan, jotta voidaan suojella ja pelastaa ihmisiä Välimeren alueella, antaa tukia jäsenvaltioille, jotta ne pystyisivät selviytymään maahanmuuttovirroista. Nämä ovat ne alueita, joilla työryhmä on tehnyt jo työtä. Me olemme saaneet paljon uutta tietoa myös ja neuvostokin on niitä toimittanut parlamentille. Olemmeko me tyytyväisiä nykytilanteeseen? No emme ole. Me olemme kyllä samaa mieltä sen kanssa, mitä te totesittekin. Totta kai Välimeren alueella ei voi olla kyse hautamaasta. Ei se saa jatkossakaan olla hautausmaa meidän välinpitämättömyydellemme. Siksi tähän liittyy myös solidaarisuus. Sitä tarvitaan yhä enemmän, jotta yhä nopeammin voidaan toteuttaa operatiivinen ohjelma joka hyväksyttiin ministerineuvostossa 18. lokakuuta. Päätelmien otsikkeena on toimia maahanmuuttovirtojen hallitsemiseksi paremmin. Eli siinä pyritään antamaan konkreettisia vastauksia maahanmuuttopaineille kolmen ulottuvuuden pohjalta, kolmen alan näkökulmasta. Näin olemme kaudella me myös pyrkineet asiaa viemään eteenpäin. Halutaan ulkorajoja vahvistaa ja vihdoinkin vuosien työn jälkeen ja vastuunkannon jälkeen viemme eteenpäin tätä periaatetta. Se on sellainen periaate, että Euroopan ulkorajat eivät ole Italian rajoja tai Puolan tai Kreikan tai Espanjan rajoja. Euroopan unionin ulkorajat ovat yhteisiä rajoja. Se edellyttää myös, että lähestymistapa on yhteinen yhteisille hankkeille – Tähän liittyy myös Triton aloite, jonka te mainitsitte. Ei tämä tietenkään riitä. Tämän rinnalla on myös paljon operatiivisempaa toimintaa, joka on tehokkaampaa. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Vuoropuhelu harjoitetaan myös alkuperä- ja läpikulkumaiden kanssa tietyillä maantieteellisillä alueilla. Totta kai jatkossakin siellä on Pohjois-Afrikkaa myös liikkuvuuskumppanuudessa. Se on näin paljon tehokkaampaa Harjoitetaan taloudellista yhteistyötä, mutta myös kaupallista yhteistyötä. Ja totta kai Saharan teläpuolen Afrikka on mukana. Tämä on myös yksi työsarka, jolla olemme paljon tehneet työtä kaudellamme. Ja myös Afrikan sarvi on tullut kuvioihin mukaan. Eli näin olemme laajentaneet lähestymistapaamme. Se, mitä Euroopan unioni voi tehdä, mitä voimme saada aikaan. Ja totta kai paljon on tehtävissä, kun ajatellaan ensimmäisiä kokemuksia tästä, niin se ei ole tyydyttävää. Vielä paljon on tehtävä, jota annetaan operatiivista sisältöä tällä ja vakuuttaaksemme alkuperä- ja maat siitä, että heidän pitäisi myös tehdä konkreettisesti tehokkaasti yhteistyötä meidän kanssamme, kun pyritään hallinnoimaan ha- muuttoliikettä. Ja sitten kolmas alue, Toteaisin siitä sen verran, että meidän pitää antaa tukea myös eurooppalaisille turvapaikkajärjestelmällemme. Puheenjohtajavaltiona, herra Moras, emme voi puuttua siihen, mitä te totesitte, kun ajatellaan mahdollisia rikkomusmenettelyjä, joita ehkä on jäsenvaltioita kohtaan. Sehän on komission tehtävä, eikä tässä voi ajatella uusia lainsäädäntöaloitteitakaan, mutta sekin kuuluu komission reviirilleen. Tässä on päätty eteenpäin kuitenkin turvapaikkajärjestelmässä. Myös meidänkin kaudellamme olemme saaneet yhä enemmän jotain yhteistä aikaan, yhteisiä sääntöjä ja määräyksiä. Yhä vähemmän on mahdollisuuksia poikkeuksiin, eli tässä on otettu askeleita eteenpäin. Ajatellaan myös uutta sääntelyä Dublin-järjestelmässä ja ehkä se meidän mielestämme on vähän riittämätön vielä. Emme ole riittävästi päässeet siinä eteenpäin kaikissa kysymyksissä neuvostosta, mutta siinä on kuitenkin joustoa tarjolla, jolla voidaan hyödyntää tehokkaampi järjestelmä. Ja kun ajatellaan, miten vakava teema on tämä maahanmuuttoteema, varsinkin ajatellen ilman seuralaista kulkevia alaikäisiä. Siinäkin tarvitaan vielä lisätyötä. Meillä on uusi mekanismi myös nopean toiminnan takamiseksi. Meidän täytyy vahvistaa näitä järjestelmiä, joita meillä on, ja myös täytäntöön panna täysimittaisesti niitä hallinnollisia oikeudellisia järjestelmiä, joita meillä on käytössä, että saadaan aikaan todellinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Se on todella välttämätöntä sen tekemiseksi, että voidaan saada aikaan vastavuoroista luottamusta, kun näitä mitä on tapahtunut viime vuosina se, että jotkut jäsenvaltiot ovat olleet yksin tällaisen massiivisen ilmiön edessä, vaikka se koskee meitä kaikkia eurooppalaisia. Ja todellakin he ovat jääneet ilman vastavuorosta luottamusta. Eli me haluamme tätä työstä enemmän rajat, turvapaikkakysymyksiä, mutta myös luottamuksen rakentaminen, koska monet ovat myös rakentaneet omia turvapaikkajärjestelmiä, koska Keskinäistä luottamusta voidaan rakentaa vain siten, että meillä on uutta todellista politiikkaa maahanmuuttokysymyksissä. Puheenjohtajavaltio on tätä pyrkinyt viemään eteenpäin. Olemme myös vastaprosessin tunnustamisen ottaneet esille. Siitä oli yksimielisyyttä, mutta se olisi yksi mahdollisuus vastata tähän, mihin te viittasitte. Mutta siinä kuitenkin täytyy pystyä luottamaan toinen toisiinsa. Meillä ei ole vielä vastavuoroista luottamista olemassa ja meillä ei ole maahanmuuttopolitiikkaa, yhteisenä politiikkaana, jota voisimme kehittää. Eli me luota toisimme. Kiitos. Thank you, Council, and I'll give the floor to the Commission. Kiitos neuvosto. Ja sitten seuraavaksi komission jäsen Avramadopoulos saa puheenvuoron. Kiitos, puhemies. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, Maahanmuutto oli aina sisäasioiden salkussa, mutta ei ikinä kuitenkaan salkun otsikossa. Ja nyt se on sitä symbolisista, mutta myös käytännön syistä. Haluaisin esittää kiitokseni kansalaisvapauksien valiokunnalle ja sen puheenjohtajalle Moraisille siitä, että sain osa, saan osallistua tähän tärkeään keskusteluun tänään. Haluaisin lisäksi siteerata sitä, mitä Paavi Franciscus sanoi tänä aamuna. Olen täysin samaa mieltä tästä. Tämä vahva viesti, viesti ö, oli tärkeä meille. Tämä salkun osa on hyvin painava. Tiedän, että ei ole helppoja ratkaisuja tähän vaikeaan tehtävään, joka on edessämme, mutta voin kyllä taata, että poliittista tahtoa on. Teidän kysymyksenne osoittavat, miten paljon monimutkaisia haasteita maahanmuuton suhteen meillä on maahanmuutto paine ulkorajoilla on suurinta sitten Balkanin kriisin jälkeen. Tämä, tar- tämä vaatii integroitua lähestymistapaa, joka kattaa myös ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan. Tämä vaatii myös sitä, että luomme keskinäistä luottamusta, jotta voimme selättää nämä haasteet. Luottamusta tarvitsemme jäsenvaltioiden välille ja jäsenvaltioiden ja EUn välille. Solidaarisuus ja vastuunjako ovat niitä perusteita, joille komissio ja jäsenvaltiot rakentavat yhtä maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmää. Tässä järjestelmässä on tietyt standardit ja maahanmuuttajien oikeudet. Monia välineitä on kehitetty tämän toteuttamiseksi, esimerkiksi rahoitussolidaarisuus ja esimerkiksi turvapaikkatukitoimisto ja Frontex toteuttavat näitä välineitä. Komissio edelleen tekee työtä näiden toimien eteen. Meillä on nyt jo ennakkovaroitusjärjestelmä ja artikla 33 Dublin 3 asetuksessa. Jotkut näistä välineistä ovat jo osoittautuneet hyv- hyviksi. Meidän pitää kehittää ja käyttää kaikkia niitä tarpeen mukaan. Solidaarisuus kulkee käsi kädessä vastuun kanssa. Kaikkien jäsenvaltioiden pitää sitoutua järjestelmän oikea, oikeaan toimintaan. Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täysimääräinen täytäntöönpano on ykkösprioriteetti. Komissio tarkkailee tiukasti jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa ja tukee niiden toimia. Komissio tukee jäsenvaltioita käytännön yhteistyössä, ei pelkästään, mutta ei pelkästään EASON kautta. Me luotamme myös kansalaisjärjestöjen tukeen ja kansainvälisten kumppaneiden tukeen, kuten esimerkiksi YK pakolaisviraston tukeen. Dublin 3 asetus on jo voimassa, mutta nämä muut välineet tulevat voimaan ensi heinäkuussa. Eli en näe kiireellistä tarvetta muutoksiin turvapaikkajärjestelmässä lähitulevaisuudessa, mutta muutoksia ei voida poista, sulkea pois keskipitkällä aikavälillä. S- Salakuljetus ja ihmiskauppa ovat kaksi rikosta, mutta niillä on yhteyksiä toisiinsa. Meidän, pitää, meidän toimiemme pitää olla ihmisoikeuspohjaisia. Meidän pitää taata suojelu tukiuhreille ja myös vahva vastaus salakuljettajille. Ja meidän pitää toteuttaa nämä ihmiskaupan vastaiset toimet. Ennaltaehkäisy on keskeistä. Jäsenvaltioilla on velvollisuus ryhtyä oikeudellisiin toimiin. Oli kyse ö, minkälaisesta hyväksikäytöstä tasa, oli kyse sitten työnantajista, jotka käyttävät laittomia siirtolaisia tai muista toimista. ihmissalakuljetus kasvaa edelleen ja meidän pitää parantaa vastausta. Meidän pitää rikosoikeudellisesti vastata tähän paremmin ja pitää asettaa syötte, syytteeseen asiasta vastaavat. EU-suunnitelma, joka torjuu ihmissalakuljetusta, keskittyy tiedustelutietojen vaihtamiseen ja syytteeseen asettamiseen muun muassa. Me haluamme myös hoitaa valistuskampanjoita ja tehdä vahvempaa yhteistyötä kolmansien valtioiden kanssa. Vastaus maahanmuuttovirtoihin ja paineeseen ulkorajoilla ja ihmissalakuljetukseen se, se pitäisi lukea, se pitä, siihen pitäisi sisältyä myös tärkeämpi rooli Frontexille. Frontexin pitää, Frontexille pitää jäsenvaltiosta saada sitoumusta tehdä yhteistyötä. Vain jäsenvaltioilla on rajavartioita käytössään. Mitä sitten tulee Tritoniin yhteisoperaatioon, se alkoi ensimmäinen marraskuuta tänä vuonna ja sen kesto riippuu tilanteen kehittymisestä. Komissio seuraa tilannetta tarkasti. Päätöksen tekevät kuitenkin virasto ja siihen operaatioon osallistuvat jäsenvaltiot. Tämän Triton operaation kulut ovat 2,9 miljoonaa kuukaudessa. Frontex on tehnyt uudelleen kohdentamista ja komissio on myös antanut varoja sisäisen turvallisuuden rahastosta tähän toimintaan. Komissio on tietoinen siitä, että parlamentti on ehdottanut muutosta, jotta saataisiin 20 miljoonan varaus Frontexin vuoden 2015 budjettiin. Odotamme innolla päätöstä tästä yhteistä päätöstä neuvoston kanssa. Tällä hetkellä uudelleen sijoittaminen on ainoa reitti, laillinen reitti. Se on ratkaisu pakolaisille kolman, kolman, kolmannissa maissa, mutta myös ratkaisu maahanmuuttopaineeseen. Komissio jatkaa edelleen jäsenvaltioiden kannustamista niin, että ne kasvattaisivat kiintiöitä ja ottaisivat uudelleen sijoittamistoimia hoitakseen. Mutta yksi asia on epätasapainossa. Jäsenvaltiot, jotka saavat eniten spontaaneja turvapaikkahakemuksia, ottavat hoitaakseen myös suurimman määrän pakolaisia. Komissio aikoo puuttua tähän asiaan. Eilen komission yksiköt kävivät ensimmäisen keskustelun jäsenvaltioiden kanssa mahdollisesta kohdentamis- ja kohdentamisjärjestelystä ja uudelleensijoittamisjärjestelystä. Ja yritämme saada uhte, yhteisen lähestymistavan humanitaarisille viisumeille kaikille niille henkilöille, jotka joutuvat tulemaan Eurooppaan ja pyytämään apua. Tästä siis keskusteltiin eilen. Ymmärrän kyllä, että tämä koko aihe on hyvin herkkä luonteiden. Ja sitten lai, laillinen maahanmuutto itsestäänselvistä ja väestörakenteellisista syistä Euroopan pitää Äh, vastata tähän ikääntyvän mantereen haasteeseen. Me teemme yhteistyötä yritysten ja sosiaalisten sidosryhmien kanssa. Katsomme sellaisia ratkaisuja kuin esimerkiksi hyvät äh, parlamentin jäsenet, haasteet sisäasioissa ovat myös yhteistyössä kolmansien maiden kanssa. Meidän pitää parantaa yhteyttä sisä- ja ulkopolitiikan välillä ja pitää korostaa pitkäaikaista ratkaisua, e, joka puuttuu maahanmuuton perimmäisiin syihin. Eli meidän ei pitäisi pelkästään reagoida välittömiin hätätilanteisiin, vaan tehdä kokonaisvaltaista politiikkaa, jolla voimme puuttua tähän kasvavaan maahanmuuttovirtaan, erityisesti EUn lähestymistavassa pitäisi integroida poliittinen ja taloudellinen vakaus sekä kehitys, kehitys- ja turvallisuusaspektit. Sekä operatiiviset ja poliittiset näkökohdat. Jos ajatellaan maahanmuuttoa, turvapaikkakysymyksiä, humanitaarista apua, kehitysapua, demokratisoitumista, ihmisoikeuksia. Kaikkeen pitäisi puuttua kokonaisvaltaisesti ja johdonmukaisesti. Meidän täytyy varmistaa, että muuttoliike on mukana kaikessa EUn ulkopolitiikassa, mukaan lukien kehitysyhteistyö ja turvallisuuspolitiikka. Mutta meidän täytyy antaa myös tukea ja olla uskottavia. Meidän täytyy tukea kumppanimaita sen takaamiseksi, että pystyy hallitsemaan paremmin muuttoliikettä ja rajavalvontaa. Meidän täytyy pystyä suojelemaan paremmin näitä maita, myös ajatellaan niiden kansallisia sitoumuksia ja niiden täyttämistä. Liikkuvuuskumppanuuksia on myös otettu käyttöön, jotta voidaan harjoittaa räätälöityä politiikkaa ja operatiivista yhteistyötä kumppanimaiden kanssa. Marokon Tunisian ja Jordanian kanssa tähän mennessä pitkällä aikavälillä. Haluamme puuttua laittomaan maahanmuuttoon ja sen syihin. Se on myös paras investointi, jonka me voimme tehdä. Minä aion yhteensovittaa tätä korkean edustajan Federica Moregherinin kanssa, eteläistä yhteistyötä komission jäsenten kanssa, jotka ovat vastuussa naapuruspolitiikasta, kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta, kuten komission puheenjohtaja edellyttikin meitä nimittäessään. Lopuksi rahoituksesta. Kehitys- ja yhteistyövälineen puitteissa komissio on nyt täytäntöönpanemassa aloitteita noin 53 miljoonan euron edestä keskittyen muuttoliikkeeseen ja kansainväliseen suojeluun. Näistä varoista noin 40, 14 miljoonaa käytetään sen tukemiseksi, että voidaan torjua ihmiskauppaa, salakuljetusta ja laitonta maahanmuuttoa. 17 miljoonaa puolestaan on osoitettu toimiin, jotka liittyvät aluekehitysteistyökään, kehitysohjelmiin vastaanottavissa alueissa Afrikan sarvessa ja Pohjois-Afrikassa. Euroopan naapuruspolitiikan puitteissa on noin 60 miljoonaa käytössä maahanmuuttoa varten ja kansainvälistä suojelua varten jotta voidaan Välimeren maita auttaa. Tämän lisäksi noin 200 miljoonaa on jo osoitettu 2014 toimiin Syyrian pakolaiskriisin hallinnoimiseksi. 2014-2020 rahoituspuitteissa jäsenvaltiot ja Schengen jäsenvaltiot saavat yli 4,4 miljardia euroa molemmissa rahastoissa, turvapaikka- ja integraatiorahastossa ja sisäisen turvallisuuden rahastossa. Välimeren eturintamassa olevat maat, Italia, Kreikka, Malta ja Espanja, saavat suuren osan näistäkin varoista, kaiken kaikkiaan yhteensä noin 1,4 miljardia eroa tällä ohjelmakaudella. Hätätilanteita varten me olemme 2014 panneet syrjään kaikkia jäsenvaltioita varten 25 miljoonaa euroa turvapaikka, maahanmuutto ja integraatiorahastossa ja 6,8 miljoonaa sisäisen turvallisuuden rahastossa. Hyvät parlamentin jäsenet, Odotan mielenkiinnolla läheistä yhteistyötä teidän kanssanne vastataksemme haasteisiin käyttäen kaikkia keinoja, joita meidän käytettävissämme on. Kiitoksia huomiostanne. Kiitos komission jäsen herra Avramopoulos. Hyvät kollegat, nyt voimme aloittaa keskustelun. Me nyt valitettavasti jäimme 12 minuuttia aikataulusta äsken, joten valitettavasti aikataulu on nyt tiukka ja vain viisi, viisi puhujaa saa catch the menettelyssä puheenvuoron. Nyt ensiksi kollega Holmeier. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä Italian puheenjohtajavaltio, hyvät kollegat. Tietysti tässä aiheessa, kun se on niin laajamittainen, ei ole mahdollista puhua kaikesta, joten otan yhden painopisteen pakolaisten pelastamisen nimittäin. Kiitos komission jäsenelle tästä johdannosta. Teidän puheenne näyttää, miten paljon meillä on työtä edessämme ratkaisun löytämiseksi. Ja siksi minulla on konkreettinen kysymys, joka koskee yhteistyötä ihmiskaupan torjumiseksi. Vuonna 2002 kaksi. Välimeren ylitti noin 42 000 ihmistä ja viime vuonna 108 000. Ja mm, ja emme edes tiedä, montako ihmistä kuolevat tai tulevat kidutetuksi tässä, tässä vaiheessa, jotka joutuvat seksiorjuuteen tai esimerkiksi pakkoprostituutioon. Me emme tiedä näitä lukuja, voimme vain aavistaa tämän tragedian mittavuuden. Nyt viime aikoina yhä enemmän lapsia on joutunut ihmiskaupan uhreiksi. Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää, että rikosoikeudelliset viranomaiset tekevät yhteistyötä ja että teemme yhteistyötä tai kehitämme yhteistyön myös kolmansien valtioiden kanssa, jotta ihmiskaupan harjoittajia toiminta estetään ja samalla pitäisi myös vahvistaa humanitaarista yhteistyötä ja laillisia mahdollisuuksia saada humanitaarinen viisumi, jotta ihmiskaupan harjoittajien toiminta voidaan estää. Eli miten, missä määrin haluatte vahvistaa uhrien tukemista, mutta myös rikosoikeudellisten viranomaisten yhteistyötä? Kiitos Holmeier. Seuraavaksi Sipö, puolitoista minuuttia. Kiitos. Ähm, pakolaisuuden syiden tarkastelu on tietysti tärkeää, mutta se ei auta lyhyellä aikavälillä. Nyt pitää huomattaa siitä, että tässä ei ole, että eurooppalaiset valtiot eivät ota suurinta määrää pakolaisia vastaan ja siksi on tuomittavaa, että pakolaiset menettävät henkensä matkalla Eurooppaan. Me tarvitsemme uusia välineitä jo suojella ihmisiä, jotka lähtevät pakoon vainoa. Nyt, jos meillä ei emme halua ihmissalakuljetusta, niin meidän pitäisi lisätä laillisia teitä, reittejä Eurooppaan. Tällä hetkellä on vain uudelleen sijoittamisen väline ja monet jäsenvaltiot eivät osallistu tähän. Monet jäsenvaltiot ottavat vain kourallisen pakolaisia. Me tarvitsemme enemmän solidaarisuutta, parempaa, oikeudenmukaisempaa pakolaisten jakoa kaikkiin jäsenvaltioihin ja me tarvitsemme myös sitovan jako välineen tai jakoavaimen, jotta voimme sitovasti sitouttaa myös ne jäsenvaltiot, jotka ovat vetäytyneet vastuusta tähän asti. Ja tällainen jakoavain ei auttaisi pelkästään Italiaa ja Kreikkaa, vaan myös Saksaa ja Ruotsia, jos lopultakin kaikki jäsenvaltiot ottaisivat vastuunsa kantaakseen. Lopuksi me tarvitsemme tietysti laillisia reittejä Eurooppaan. Tästä, tätäkin, pitää, tätäkin pitää harkita. Kiitos kollega Sipel ja nyt sitten Kirkhope. Minuutti. Kiitos puhemies. Tämä siirtolais- ja pakolaistilanne Välimerellä on eräs kaikkein tärkeimmistä EUn, EUta koskevista asioista. Meidän tulee kunnioittaa kansainvälisiä velvollisuuksia, perusoikeuksia, ihmisten arvokkuutta. Me tarvitsemme tasapainoisen lähestymistavan. Välimerellä kuolevien ihmisten määrä kasvaa vuosittain. Tätä ei voi, ei voi hyväksyä. Me tarvitsemme kunnollisen, ei liian idealistisen lähestymistavan tähän asiaan parlamentti tarvitsee sitä, mitä libevaliokunta jo pyysi, eli holistisen, kattavan, kokonaisvaltaisen lähestymistavan, joka tarkastelee sitä, mitä meillä on ja mitä nyt voitaisiin tehdä. Voimme tarkastella muun muassa Frontexin toimintaa ja katsoa, kuinka voitaisiin välttää nämä kuolemat välimerellä ja saman aikaan puuttua näihin hirvittäviin toimiin, joita ihmissalakuljettajat tekevät. Meidän tulee toimia yhteistyössä myös kolmansien maiden kanssa, erityisesti mitä tulee väestön uudelleen asuttamiseen. Pitää olla myös jonkinlainen harkinta-aika, jossa edellytetään sitä, että jäsenvaltio, se ensimmäinen jäsenvaltio, johon tämä turvapaikanhakija tulee, toimii tehokkaasti tietyn määräajan puitteissa. Tässä oikea vastaus tähän ongelmaan ei ole se, että lyödään kaikki ovet ja portit kiinni, vaan meidän tulee löytää realistinen hyvä tapa päästä eteenpäin ja ratkoa nämä ongelmat. Kiitos. Seuraavaksi Wikström. Kiitoksia herra puhemies. Kun ajatellaan niitä traagisia kuvia, joita olemme nähneet 366 valkoisesta ruumisarkusta Lampesudan tragedian jälkeen. Me olemme unohtaneet sanoa, että se toteutettu joka päivä. Jo tänä vuonna yli 3000 ihmistä on kuollut Välimeren syvyyksiin verrattuna 600 viime vuonna. Vaikka sanoimme, että ei enää koskaan toisten, niin se tapahtuu jatkuvasti uudelleen. Tänään Paavi kävi täällä ja totesi, että emme saa koskaan saa hyväksyä sitä, että Välimeristä tulee hautausmaa, mutta sellaiseksi se on nyt muuttumassa. Nyt meidän täytyy taata se, että me estämme sen, estämme myös salakuljetuksen, koska niin on, että ihmiset ovat salakuljettajien armoilla. Eivät he pääse Eurooppaan laillisin keinoin. Ja siksi meidän suurin poliittinen haasteemme on taata turvalliset ja lailliset kanavat Eurooppaan. Olen iloinen siitä, että meillä on nyt komission jäsen paikalla, joka on tästä puhunut, eikä pelkästään aivoilla päällä, vaan myös sydämellään ja vakaumuksella. Minä asetan toiveeni siihen, että poliittinen haaste saa vihdoinkin uuden komission myötä ratkaisun. Kiitos. Kiitos kollega Wikström. Ja Winbergillä olisi kysymys. Hyväksyttekö tämän? Kollega Wikström, hyväksyttekö kysymyksen? Tack Kiitos. Minä olen aika uusi täällä parlamentissa, mutta olen koko ajan kuullut tästä laillisesta kanavasta. Meillä on jo laillisia kanavia Euroopassa. Meillä on kiintiöpakolaiset. Mutta minä mietin vain, Cecilia, mitä sinä oikeastaan tarkoitat laillisella kanavilla? Pakotatko sinä jäsenvaltiot ottamaan vastaan tietyn määrän ihmisiä? Mitä tarkoitat oikein? Oletko miettinyt, että voimme enemmän auttaa ihmisiä siellä paikan päällä? Herr talman, detta... Puhemies, tämä oli aivan toivekysymys minulle. Meitä on vain 14 maata EU-ssa, jotka ovat osallistuneet tähän uudellisijoittamisohjelman monet ottaneet vähemmän kuin sata ihmistä vuosittain. EU kokonaisuudessaan on ottanut 7 prosenttia kaikista maailman uudellisijoitetuista, Amerikka eniten. Ja mitä minä sanon, turvallisilla ja laillisilla kanavilla niin, että meillä on tilapäisiä turvapaikkatoimistoja lähetystöissämme ja pakolaisleireillä. Se on ainoa Puhuja mikrofoni katkaistaan. Frau Kollegin Wikström, es folgt für eineinhalb Minuten Frau Kollegin Ernst. Seuraavaksi kollega hyvä. Kommissar Avramopoulos haben mich nicht befriedigt. Kiitoksia puhemies. En ollut tyytyväinen siihen, mitä herra tässä sanottiin. E sen vuoksi, että EUn äh, turvapaikkapolitiikka on itse asiassa epäonnistunut. Yli 20 000 ihmistä ovat kuolleet meidän ulkorajoillemme sen vuoksi vain, että he ovat halunneet tulla Eurooppaan ja sen vuoksi heidän omaisensa ovat myös pyytäneet EUta olemaan aktiivinen ja tukemaan myös näitä omaisia niin, että he voisivat löytää menettämänsä omaiset ja saisivat ainakin informaatiota. Tämä vaikeneminen on epäinhimillistä. Jäsenvaltioiden toiminta ei ole inhimillistä. EUlla täytyy olla humania pakolaispolitiikkaa eikä estää sitä. Emme me tarvitse Tritonia, me tarvitsemme no- Mare Nostrumin ihmisille. Turvapaikkapolitiikka on humaania silloin, kun jäsenvaltiot lähtevät yhdessä ottamaan sitovaa vastuuta pakolaisista ja luodaan uusia näkökulmia. Siitä tässä on kysymys. Siitä meidän on puhuttava, eikä Frontexista. Hyvät naiset ja herrat, turvapaikkaoikeus on toisen maailmansodan jälkeen yksi tärkeimpiä päätöksiä Yli kaksi miljoonaa ihmistä ei saanut turvapaikkaa ja heidät jätettiin natsien käsiin. Tässä on kysymys individuaalista oikeudesta, jota täytyy puolustaa. Siitä minä haluan kuulla teiltä komission jäsen. Kiitos kollega Ernst ja sitten kollega Keller. Kiitos. Kiitos. Eurooppa ei saa tätä ohittaa, emmekä me saa ohittaa ja jättää sitä huomiota, että ihmiset hukkuvat. Ihmisten on paettava diskriminointia, vainoa, sotaa, ihmisiä, jotka usein vielä ovat sitten ihmiskaupan ja, öö, joutuvat sen käsiin. Ja miksi? Siksi, että me emme anna heille mitään muuta mahdollisuutta. Me emme anna heille mitään muuta äh, mahdollisuutta kuin ottaa yhteyttä ihmissalakuljettajiin. Ja me annamme näille ihmissalakuljettajille ja kauppiaille mahdollisuuden hyödyntää näitä ihmistä ja heidän tilannettaan sen vuoksi, että me olemme sulkeneet ovet Eurooppaan. Jos me todellakin haluamme tehdä jotain näitä ihmissalakuljettajia vastaan, niin meidän täytyy luoda varmoja, turvallisia teitä Eurooppaan. Claude Morassen sanoi, meillä on välineet, meiltä puuttuu vain poliittinen tahto. Kiitos. Kiitos kollega Keller. Ja sitten kaksi minuuttia kollega Kiitoksia puhemies. Puhun Ferraran puolesta, koska hän on terveyssyistä poissa. Lampedusan tragediasta on kulunut vuosia Euroopan unioni. Vielä etsii hyviä ajatuksia tällaisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Me emme voi kutsua niitä enää hätätilanteiksi, vaan rutiinitilanteiksi. Tukholman ohjelma ja Dublinin sopimukset ovat aiheuttaneet 22 000 kuolemantapausta ja niistä suuri osa tänä vuonna. Eteläraja Euroopan unionissa on laittomien maahantulijoiden perusreitti ja maailman vaarallisin raja ja nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat valtavan monimutkaisia ja vaativat vastuunottoa. Ei pidä rakentaa muureja tämän Eurooppa linnakkeen ympärille eikä sallia välimertä muuttua suureksi valtaaksi hautaus, hautausmaaksi. Globalisaatioprosessi, jota rahoittaa pohjoinen pallonpuolisko, on tämän suuri syy, syy, alkusyy, ja tässä olemme osasyyllisiä myöskin mekin, me. Meidän täytyy etsiä laillisia maahantuloreittejä työnhakijoille, perheittensä yhdistäjille, pakolaisille ja vastaanottokoneisto on toinen äh, hirviö tässä. Yritetään käyttää hyväksi äh, solidaarisuusajatusta, mutta salakuljettajat, ihmiskauppiaat, äh, hyödyntävät sitä kaikkein eniten. Ei ole minkäänlaisia selkeitä sääntöjä siitä, minkälaisia vastaanostokeskuksien tulee olla, erityisesti Italiassa. Eli Euroopan unioni vaatii äh, äh, maahantulijoiden integrointia. Nämä ovat usein nämä maahantulijat hyvässä terveydentilassa, he ovat nuoria ja heitä, heidät olisi aihetta ottaa vastaan asianmukaiseksi. On aika, että Eurooppa pääsi eroon peloistaan ja laajentaisi siirtolaispolitiikkaansa niin, että se ei olisi enää siirtolaispolitiikkaa, vaan kansalaispolitiikkaa sellaisten kansalaisten maahantulijoiden vastaanottamiseksi, jotka on integroitava yhteiskuntaan. Salvini. Kiitokset seuraavaksi kollega Salvini puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minusta vaikuttaa, että tämä on rasismin ja, ja teennäisyyden temppeli. Ihmiset yrittävät paeta nälkää ja vainoa. Tämä on sellainen sota, jota Euroopan unioni itse ruokkii. Ja samanaikaiseksi Brysseli ja, äh, Brysselin ja ö, äh, yhteisvaluutta tuovat ongelmia yhä enemmän Eurooppaan. Mare Nostromin syydetään valtava määrä rahaa ja se nähdään ainoana ratkaisuna, mutta tärkeää olisi, että ei annettaisi yhtään ropoa näille vene, veneiden ajajien, ajajille, ihmiskauppiaille, jotka tuovat ihmisiä Italiaan tuhat määrin. Vain kymmenen prosenttia näistä kuljetettavista on pakolaisia, kaikki muut ovat laittomia maahantulijoita. Näihin tuhlataan miljoonia euroja rahaa. Tämä ei ole vieraanvaraisuutta eikä avokätisyyttä, vaan tämä on suurta tyhmyyttä. Aivan lopullisesti tämä on, on, on väärä lähestymistapa. Kun Paavi Franciscus puhui täällä, täällä salissa, jossa käytetään miljardeja euroja uuden sosiaalisen kaauksen ja uuden, uusien konfliktien luomiseksi rajoillamme. Yritämme vain auttaa maahantulijoita, maahanmuuttajia, mutta emme omia Euroopan kansalaisiamme. Kiitokseen. Otatteko te vastaan kysymyksen kollega Servaanilta? Hyväksyttekö te kysymyksen? Olkaa hyvä. Monsieur le Président, Monsieur Salvini, simplement la France et la Grande-Bretagne ont une responsabilité. Niin, siis ollaan todella vakavassa, tilanteessa johtuen lyypästä Syyriasta. Siellä on valtavasti välimereltä pakolaisia tulossa. Kestääkö EU-manner tätä ilman, että täällä voidaan tavallaan tehtailla tällaista laitonta maahanmuuttoa? kollega Salvini. Beh, non posso. No, 500 miljoonaa euroa kansalaista ei voi olla vastuussa eh, talous- ja strategisen politiikan hirviöstä, joita tietyt maat ovat luoneet. Jos joku haluaa vielä pommittaa vääriä tahoja, esimerkiksi kansainvälisen eh, terrorismin vastaisia taistelijoita, niin hän on väärässä ei ole mitään järkeä niissä toimenpiteissä, mitä täällä on tehty. Ne tuovat vain lisää nälkää, lisää sotia, lisää konflikteja, ne ovat Euroopan kansalaisten etujen vastaisia. Kiitokset ja nyt puolitoista minuuttia kollega Metsola sena ilu tragedia qrib lampedusa. puhemies vuosi sitten lampedusan tragedian jälkeen sovimme päätöslauselmasta välimeren maahanmuuttokysymyksestä. tämän asiakirjan tarkoituksena on olla tavallaan tiekartta jonka kautta pystymme suhtautumaan holistisesti maahanmuuttoon maahanmuuttoon. Me epäonnist- va- va- vannoimme, että koskaan Välimerellä ei enää haudata toivoja. Tähän, tänään pyhä isäkin tähän viittasi. Vuotta jälkeenpäin olemme tässä samassa tilanteessa jälleen. Meidän pitää saada vaikuttaa siihen, vaikuttaa muutoksiin. Jos emme näin tee, me kierrämme vastuutamme. Me vaadimme parempaa yhteistyötä, jotta voidaan tarttua kaikkiin eri aspekteihin tässä ongelmassa. Tämä on ainoa tapa, jotta voimme kokonaisvaltaisesti käsitellä näitä kysymyksiä. Meidän ei pitäisi ajatella toimia niin kuin olisivat tällainen tehtävälista, jotka pitää suorittaa yksi yhdeltä. Meidän pitää toimia yhtä aikaisesti kaikkien kohdalla, jos haluamme pitkäaikaisia kestäviä ratkaisuja. Ja me vetoamme teihin, arvoisa komission jäsen ja erityisesti jäsenvaltioihin, jotta ryhdytte toimiin, konkreettisiin toimiin solidaarisuuden hengessä. Ja kyllä, jos meidän täytyy keskustella Dublinin järjestelmästä uudestaan, niin tehdään sitten niin. Älkää sulkeko tätä ovea pyydän, herra komission jäsen äh, ei palata nyt tähän samaan asiaan vuoden päästä ja ilmaise sitten su- pahoittelumme, että taas on toimittu huonosti ja ihmisenkin on menetetty. Nyt laadimme uutta päätöslauselmaa. Me emme voi enää suvaita pitämättömiä lupauksia ja tätä meidän ryhmämme odottaa äänestykseltä joulukuussa. Kiitokset kollega Metsola. Sitten äh, kollega Kienche. Signor Presidente, negli anni... Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on astunut tärkeitä askelia sellaiseen suuntaan, että saataisiin luotaa yhteinen turvapaikkajärjestelmä, mutta se ei ole vielä riittävä. Se ei vielä riitä. Kriisi, joka viime vuonna vielä vaikutti ja tänä vuonnakin vaikuttaa valtavasti Välimeren alueeseen Frontex, ei ole riittävä ratkaisu myöskään siirtolaisvirtojen hallitsemiseen sen ulkorajoilla. Tänä päivänä 80 prosenttia pakolaista on turvapaikan hakijoita poliittisista syistä. Esimerkiksi afgaaneja tulee paljon, taikka Afrikan sarvesta. Ja mikä on, tekee niin vaikea Miksi, miksi on niin vaikeaa tulla Euroopan unioniin? Miksi emme pysty antamaan toivoa näille epätoivoisille turvapaikanhakijoille ja pakolaisille, jotka tulevat vuosittain Välimeren yli niiden arvojemme perusteella, joihin me, meidän toimielimemme perustuvat. Ja tässä viittaan erityisesti solidaarisuuteen ja vastuunjakoon jäsenvaltioiden välillä. Ja uskon puheenjohtaja, että jäsenvaltiot ja toivon, että jäsenvaltiot harmonisoivat aikanaan pakolaisten kohtelun. Komission pitäisi perussopimusten vartijana käynnistää rikkomusmenettelyt niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka eivät ole panneet olemassa olevaa lainsäädäntöä täytäntöön. Kiitoksia. Kiitokset kollega Kienge. Puolitoista minuuttia kollega Hallaho. <clears throat> puhemies ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana tänä vuonna lähes 120 000 laitonta maahanmuuttajaa ylitti Välimeren, Libyan ja Italian välillä. Se on lähes kuusi kertaa enemmän kuin vuonna 2013. Mare Nostrom-ohjelma on dramaattisesti lisännyt näitä lukuja ja myös tragedioiden määrä huolimatta riskeistä. Merimatka edelleenkin on hyvin houkutteleva vaihtoehto maahanmuuttajille, koska sitten kun pääsee Eurooppaan, on varsin todennäköistä, että saa myös oleskeluluvan jossakin muodossa ja saa oikeuden perheen yhdistämiseen, vaikkakaan ei täytä kriteerejä pakolaiseksi. Meidän pitää tarttua näihin houkutustekijöihin, vetotekijöihin, sääntökö koskevat toissijaista suojelua, perhe, perheen yhdistämistä ja sosiaalisia etuja viesti täytyy lähettää, että jos vaarantaa elämänsä ja maksaa salakuljettajalle ei kannata, eikä ole sen arvosta, eikä siitä saa palkintoa. Tietenkin tällaiset toimenpiteet täytyy voida koordinoida unionin tasolla. Viime vuonna Ruotsi otti vastaan kaksi kertaa niin monta turvapaikan hakemusta kuin Italia. Saksaan tuli viisi kertaa yhtä monta. Tämän tyyppinen turvapaikkasoppailu on Dublinin mekanismin periaatteiden vastaista ja se heikentää Schengenin alueen uskottavuutta. Puhemies, me tarvitsemme vastuullista pitkän aikavälin strategiaa. Jos avataan uusia laillisia reittejä Eurooppaan, ei ole mikään ratkaisu, koska Euroopan yhteiskunnat eivät loputtomasti pysty maksamaan tämän tyyppistä maahanmuuttoa, on se sitten laitonta tai laillista. Kiitos. Kiitokset äh, kollega Halla-aho. Ja seuraavaksi kollega Grisbeck. Jälleen kerran täällä salissa toteamme näitä traagisia tapahtumia. Puhumme kymmenistä tuhansista kuolemantapauksista. Kun tänään puhutaan kaksi kertaa asiasta aamulla Paavi, hän puhui Välimeren äh, hautausmaasta, ja Sandro Gotsi puhui välinpitämättömyyden hautausmaasta, mutta tänä iltana jälleen kerran toteamme tämän saman loppupäätöksen. Meidän maahanmuuttopolitiikkamme ei toimi riittävän hyvin, se nyt on vähintä mitä voidaan sanoa, että tämä globaali strategia, jota kaikki haluamme, todella on välttämättömyys. Te, arvoisa komission jäsen, puhuitte poliittisesta tahdosta, me odotamme teiltä, että te todellakin herättelisi jäsenvaltioita, ja, jotta ne pohtisivat sitä, että ulkorajat ovat eurooppalaisia, on todellisia vastaanottotoimenpiteitä ja me toimimme lähellä teitä tuemme teitä ja meidän pitää osata eurooppalaista solidaarisuutta, vastuuta, vastuun jakamista, niin kuin tekin sanoitte. Ja minä te- tekisin vielä pyynnön tässä lyhyessä puheessa, että kun laaditaan tätä globaalia strategiaa välimerellä aivan erityisesti, että me aivan erityistä huomiota kiinnittäisimme alaikäisiin, haavoittuvaisiin lapsiin, puhuja keskeytetään. Kiitokset ja sitten kollega Spinelli. Haluaisin kiinnittää ne kahteen lausuntoon, jotka täällä on annettu. Italian sisäasiainministeriön ilmauksen, jonka mukaan Mare Nostrum on suljettu ja että Frontexin puitteissa ei enää kuluteta euro, euroakaan meripelastukseen. Ja Englann, Englannin ministeri toteaa, että välimerellä tapahtuvat pelastustoimet pysäytetään välittömästi heti, kun huomataan, että kyseessä on laiton maahantulija. Pyydän teitä miettimään näitä sanoja, koska ne ovat mahdollisesti koko eurooppalaista yhteiskuntaa vastaan rikkovia rikoksia merihädässä, olevalla, tai merihädässä olevien oikeudet ja turvapaikanhakijoiden oikeet, oikeudet ovat kuol, lain kuolleita kirjaimia. Se, että jätetään satoja syyrialaisia Ateenaan nälkälakon kouriin, on täysin käsittämätön tilanne ja se, että, että ei käytetä euroakaan meripelastukseen. Jos tämä parlamentti ei muuta käyttäytymistään, niin Paaville annetut suosionosoitukset ovat täyttä tekopyhyyttä. Kiitokset ja sitten kollega Sebajos. Herr talman, kommissionär och... Puhemies, komission jäsen ja neuvosto. Välimeri on ollut äh, hautausmaa jo vuosia ja mitä Enemmän me olemme sulkeneet rajojamme, sitä useammat ovat hukkuneet. Emmekä me ole nähneet kokonaisuutta pakolaispolitiikassa. Päinvastoin olemme pyrkineet vain pysäyttämään ihmisiä ja lähettämään takaisin ne, jotka onnistuivat pääsemään rajan yliksi. Frontex äh, tekee äh, työtänsä sillä tavalla, että ihmissalakuljettajien markkinat kukoistavat. Ja ainoa keino taistella näitä ihmissalakuljettajia vastaan on luoda laillisia teitä maahanmuutolle. Ja tilanne monissa maissa on kauhea ja meidän täytyy olla valmiita siitä, että yhä useammat yrittävät päästä Eurooppaan joko sodan jaloista tai köyhyyden kourista. Ja sen vuoksi täällä otettiin esiin myös jälleen asuttamispolitiikka. Minä toivoisin, että me saisimme sen pakolliseksi kaikille jäsenvaltioille niin, että kaikki ovat mukana kantamassa vastuuta. Kiitos. Kiitokset ja sitten yksi minuutti kollega Batten puhemies brittihallitus ja muut hallitukset suorittavat huonoa politiikkaa ja on nostettu tavallaan äh, kapinallisia johtajia vastaan muun muassa syrjässä ikäkyvällä. He ovat vielä julmempia kuin niitä, joita, ne, jotka yritettiin korvata. Ikävä kyllä näiden maiden asukkaat lähtevät järky, kaikin keinoin pois, jos vain pystyvät. Jos me haluamme hallitsen lähestymistavan tässä ongelmassa, silloin sen pitää tunnustaa syyt, jota taustalla ovat. Ja pääsyynä on tietenkin fundamentalistinen tulkinta islamilaisesta ideologista, aivan erityisesti tätä ilaise, ilmaisen niin kutsuttu islamilainen valtiojärjestö. Maat, jotka parhaiten pystyvät tarttumaan näihin ongelmiin, joilla on myös varat tähän, ovat tietenkin erittäin va- rikkaat islamilaiset valtiot, kuten Saudi-Arabia ja niin edelleen. Nämä ovat niitä maita, joiden pitäisi ottaa vastaan nämä henkilöt, koska heillä on tähän varaa, heillä on samantyyppinen kulttuuri ja sama uskonto. Kiitokset kollega Päten. Sitten äh, puolitoista minuuttia kollega Synadinos. 500 άνθρωποι, από τους οποίους 25 παιδιά, ξεκίνησαν απεργία πείνας χθες. Paljon kiitoksia puhemies. Olemme nähneet ihmisiä, jotka ryhtyvät nälkälakkoon Kreikassa ja he pyytävät tai haluavat sairaanhoitoa lääkkeitä ja sen takia he ovat nälkälakossa. Ja me Näemme myöskin valtavia ihmismääriä Pakistanista ja Syyriasta matkalla kohti Eurooppaa ja 500 henkilöä on nyt nälkälakossa. He ovat peräisin siis Syyriasta ja he ovat perustuslaillisella aukiolla Kreikassa, Ateenassa. Ja näin pahaan tilanteeseen on tultu Ateenassa. Ja tämä tapahtuu Euroopan unionissa. Ja voitte olla varmoja siitä, että jos jatkamme tämän hetkisen siirtolaispolitiikan tiellä, niin Kreikalla ja monilla muilla mailla on samanlaiset ongelmat edessään. Me emme voi sulkea silmiämme Dublin kakkosen seurannaisvaikutuksilta. Meidän on katsottava ulkorajoillemme ja todettava, ei, ja me emme voi todeta, että ihmiset voivat vapaasti vain tulla Euroopan unioniin. Meidän on tarkasteltava laitonta maahantuloa ja pysäytettävä se asianmukaisesti. Vapaa pääoman liikkuvuus on yksi tärkeä tekijä, enkä usko, että Euroopan unionin tarkoitus on houkutella tai rohkaista enempää väkeä tulemaan tänne. Minuutin Kiitokset ja sitten kollega González Pons, äh, puolitoista minuuttia. Puhemies, ma- maahanmuuton syy on ennen kaikkea köyhyys, kehitys kulkevat käsikässä, niin kuin me täällä tiedämme Euroopassa, koska olemme joutuneet monta kertaa itse muuttamaan muualla vaurauden perässä Euroopalla. on toisaalta säännellä laillista maahanmuuttoa ja toisaalta lisätä apua, kehitysapua ma- maihin, joista näitä ihmisiä lähtee. Paavi sanoi, että Välimeri ei voi muuttua suureksi hautausmaaksi. Tässä meidän pitää sovittaa yhteen eurooppalaisten oikeudet. Me emme mitenkään voi vaarantaa näitä oikeuksia ja ottaa asianmukaisella ihmisarvoisella tavalla vastaan maahanmuuttajia. Italia on hyvä esimerkki tästä. Italia on hyvä esimerkki siitä, että ei riitä, että rahaa annetaan euroja lisää, ellei ole eurooppalaista yhtenäistä politiikkaa maahanmuutosta, laillista maahanmuutosta. Minun maani Espanja on ainoa EU-ssa, jolla on maaraja Afrikan kanssa. Joka päivä siellä varmistetaan rajan turvallisuus ja varmuus ja myös henkilöiden turvallisuus, jotka yrittävät sitä ylittää, eikä tämä ole joka päivä mitenkään helppoa. Haluan vielä sanoa teille, hyvät naiset ja herrat, että ongelma, korostan tätä, on köyhyys. Me taistelemme köyhyyttä vastaan. Maahanmuutto on seurausta tästä. Köyhyys on syy. Meidän taistelumme täytyy su- suunnata köyhyyttä vastaan eikä maahanmuuttajia vastaan. Euroopan pitää toimia köyhyyttä vastaan eikä koskaan köyhiä vastaan. Kiitokset äh, kollega González äh, Pons. Hyväksyttekö te kysymyksen äh, kollega Urtasunilta? Hyväksyttekö kysymyksen? Hyväksyttekö kysymyksen? Olkaa hyvä. Missä on kollega Urtasun? Herra González Pons, te puhuitte todella kauniisti kehitysyhteistyöstä, mutta haluaisin, että miten vastatte siitä, että EPP-hallitus Espanjassa, joka on ollut vastuussa kehitysyhteistyöpolitiikasta viime vuosina, on pyrkinyt jakamaan, ja vähentänyt seitsemällä kansainvälistä yhteistyöapua. Miten selitätte tämän? Kiitoksia. de los inmigrantes que llegan a las fronteras de Ceuta. mutta jotka tulevat Ceutan ja Melian kautta, heitä on 5 prosenttia muut tulevat taloudellisista syistä. Jos emme toimi taloudellisia tekijöitä vastaan, niin silloin emme koskaan pysty hoitamaan maahanmuuttokysymystä. Siksi pitää parantaa apua, mutta korostan, että se on sen aikaisemminkin, tarvitaan yhteistä eurooppalaista politiikkaa. Jos ei ole yhteistä eurooppalaista politiikkaa maahanmuutosta, mikään maa ei pysty mitään tekemään yksin. Ja Espanja, ei Espanja eikä mikään muukaan zavedamo se na tisoče kiitos äh, puhemies me olemme tietoisia siitä että välimereen äh, kuolee tuhansia uhreja mutta me emme tee mitään. monien on pakko paeta sodan jaloista paeta köyhyyttä mutta siitä huolimatta me koko ajan hoemme, että Välimerestä ei saa tulla hautausmaata, mutta kuitenkin me vain odotamme uutta tragediaa. Komissiolla on edessään vakava testi, nimittäin uusi, luoda uusi yhteinen pakolaispolitiikka, joka tulee olemaan hyödyksi koko tulevaisuudelle. Ja toivon mukaan, että te saatte aikaiseksi koko EUn yhteisen maahanmuuttopolitiikan, joka olisi myös humaania. Meidän täytyy tarjota ja taata pakolaisille turvallinen tie Eurooppaan samoin kuin meidän täytyy taata heille tulevaisuus. Ja todellakin minä uskon, puhuja keskeytettiin. Kollega von Storch. Kiitos. Me puhumme tänään maahanmuuttopolitiikasta EU:ssa eikä poliittisesta turvapaikasta ja vainosta. Paavi Franciscus sanoi tänä aamuna siihen, että emme voi hyväksyä siitä, että Välimerestä tulee suuri hautausmaa ja että Eurooppa voi hoitaa maahanmuutto-ongelmia sillä, että autamme näitä lähtömaita sen niiden kehittämisessä. Eli kysymys on syistä eikä seurauksista ja täällä sanottiin, että emme me voi pelastaa kalkuttaa, jos me tuomme Kalkutan tänne. Suurin syy on köyhyys maailmassa. YK on arvioinut, että neljä miljardia ihmistä elää alle kahdella dollarilla päivässä. Ja sen vuoksi ihmiset pakenevat ja hukkuvat tuhansittain välimereen. Tämä on tragedia ja tämä täytyy lopettaa. Jos me onnistuimme antamaan toivoa ihmisille heidän omissa maissaan, silloin he eivät enää nouse näihin aluksiin. Eli meidän täytyy antaa kehitysapua paikan päällä, sillä me pelastamme ihmissä elämää. Meidän täytyy huolehtia siitä, että heistä ei tule maahanmuuttajia. Kiitokset ja sitten äh, kollega Wimberg. Herr talman. Kiitos äh, puhemies. Miksi ihmiset lähtevät näihin vuotaviin aluksiin? No sen vuoksi, että he pakenevat sotia ja vainoa, mutta heille meillä on olemassa jo lailliset tiet EU-ssa. YK-järjestelmä, kiintiöpakolaisia esimerkiksi, ja siinä ainakin Ruotsi kantaa vastuunsa. Onko se siksi, että he haluavat parempaa elämää? No meillä on jo tiettyjä sopimuksia Pohjois-Afrikan maiden kanssa. Meillä on sininen kortti, meillä on sesonkityöläisdirektiivi ja niin kutsuttu liikkuvan migraation direktiivi. Johtuisiko se siitä, että huijataan? Kyllä, minä uskon, että näin on. EUhan äh, takaa esimerkiksi äh, toimeentulon ja me katselemme sormien välistä kun on kysymys työ, pimeästä työstä. Ja sen vuoksi nämä ihmiset maksavat suuria summia näille ihmissalakuljettajille. Me emme halua sellaista tilannetta, jossa ihmissalakuljettajat tietävät, että Frontex toimii vain tällaisena savuverhona tuolla keskellä. Äh, Kiitos kollega Wienberg, nyt kollega Mayer voorzitter het is nu ruim een jaar geleden dat een boot met honderden. niin ei ole kovinkaan kauaa sitten kun lampedusan edessä upposi alus satojen ihmisten kerran. Viikoittain lehdessä on uutisia näistä henkilöistä, mitä heille on tapahtunut ja mitä Frontexin olisi pitänyt tehdä Frontex ei kykene, eivätkä nämä maat pysty ottamaan enää vastaan näitä. Ja sen vuoksi nyt nämä pakolaiset koputtelevat myös muiden rajoja. Meidän rajamme vuotavat ja tämän parlamentin ratkaisu on enemmän solidaarisuutta, enemmän rahaa ja enemmän ihmisiä Euroopan unioniin. Nämä ovat toimenpiteitä, jotka kasvattavat tätä ongelmaa. Minä tulen Alankomaista ja meillä on tällä hetkellä 29 000 turvapaikan hakijaa ja no, ensi vuonna tulee arvion mukaan noin 40 000. Ja samanaikaisesti sitten suljetaan vanhusten hoitoosastoja ja, ja, ja työttömyyskorvauksia ja muita. Näin ei voida jatkaa. Meidän täytyy sulkea meidän rajamme ja meidän täytyy pystyttää vastaanottoa sinne suoraan alueelle. Meidän täytyy pyrkiä välttämään tällaista massamaahanmuuttoa, koska te vihdoin viime ryhdytte tähän ja mitä on jo tehty, jotta eh, saataisiin aikaan näitä vastaanottokeskuksia sinne alueelle? Kiitokset eh, kollega Gardini. Eh, Kiitoksia. Me ryhdymme aina pitämään puheita hyvin, hyvin eh, aikein, kun olemme tunteellisesti vaikuttuneita katastrofien jälkeen. Mutta Euroopan tasolla meidän täytyy antaa konkreettisia vastauksia, jotka vastaavat aivan todellisella tavalla todelliseen ongelmaan. Minä en halua sanoa, että Triton-operaatio olisi nyt tällainen pikkujuttu vain Italialle, mutta täytyy sanoa, että tällaisia operaatioita ei voida pitää pysyvinä ratkaisuna sen enempää siirtolaisille kuin pakolaisillekaan, eikä Euroopan Euroopan unionille niin ikään, joka, joka ei pysty enää hallinnoimaan omia rajojaan. On kolme aspektia, jotka erityisesti haittaavat minua. Ensimmäinen on tuo Mare Nostrum-operaation äh, äh, äh, kalleus ja epäonnistuneisuus, koska 480 prosenttia on maahantulijoiden määrä lisääntynyt sen aloittamisen jälkeen. Valtava määrä veneenkuljettajia hyötyy tästä. Ja meidän täytyy tai meillä on valtavia merihätätilanteita, ne ovat lisääntyneet myös. Ja sitten Euroopan unionissa on sellaisia jäseniä, jotka eivät osallistu asianmukaisin keinoin pe- perus perusongelman ratkaisemiseen, myös Paavi puhui tästä tänään, on välttämätöntä puuttua syihin eikä vaikutuksiin. Pyydän, että näitä ko- konkreettisia poliittisia toimia tarvitaan. Paavi totesi, että on autettava niitä maita ja si- niissä poliittisissa ja sosiaalisissa ongelmissa, jotka saavat aikaan tämän valtavan maasta lähtöliikkeen. Frau Kollegin Gardini. Kiitos kollega Gardini. Ja sitten seuraavaksi yksi minuutta Minuutti, kollega Iotova. Puhemies, Lampedusan tragedia on saanut meidät toimimaan kiireellisesti ja keskittymään välimereen. Me olemme saavuttaneet tuloksia, olemme pelastaneet tuhansia ihmisiä samanaikaisesti. Jotkut jo hyväksytyt toimenpiteet ovat osoittautuneet puutteellisiksi. On selvää, että Dublinin sopimusta täytyy tarkistaa, koska se on taakkana erityisesti niille maille, jotka sijaitsevat ulkorajoilla EU-ssa. Solidaarisuutta vastaan rikotaan. Me tarvitsemme uusia kiintiösääntöjä ja integraatiosääntöjä. Me olemme keskittyneet välimereen, mutta me unohdamme maarajat. Viime päivinä muutama pakolaisia on löydetty kuoliaksi palleltuneina Serbian ja Kroatian rajoilta. 130 on ylittänyt rajan Turkista. Tarvitsemme sääntöjä ja meidän pitää toimia ihmiskauppaa salakultusta vastaan. Meidän pitää lisätä Frontexin toimivaltuuksia, tarvitsemme yhteisiä partioita, meidän pitää estää myös se, että viedään tavallaan vientitavarana terrorismeja ja terroristeja. Dank, Kiitokset kollega Iotova. Sitten kollega Stevens, yksi minuutti. Ja, dank u wel, dames en... Puhemies, kiitoksia. Mitä tulee maahanmuuttopolitiikkaan, niin luottamuksen lisäksi tarvitaan koordinaatiota. Ne ovat avainsanoja tällä hetkellä. Meillä on leikattu budjetteja, eri, eri budjettikohtia ja varat eh, tarvitsevat tietyt rajat meiltä puuttuu kunnon lähestymistapa. Täytyy kunnianhimoisemmin valmistaa tätä oh- maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa. Se olisi hyvä aloite tai vaihtoehto tälle vaaralliselle matkalle Afrikasta Eurooppaan ja se vähentäisi myös tilaa, jota ihmissalakuljettajille on. Sen lisäksi meidän pitää nämä monet syyt laittomalle maahanmuutolle, niin niihin pitää puuttua näihin syihin. Minun kysymykseni kuuluu, minkälaisiin toimiin komissio ja neuvosto voivat ryhtyä, jotta koordinaatio ja paranee maahanmuuttopolitiikassa sekä EUn sisäisesti että ulkoisesti. Kiitoksia. Kiitokset kollega Stevens. Nyt sitten kollega Arno Monsieur le Puhemies, hyvät kollegat, kun ajatellaan globaalia lähestymistä maahanmuuttopolitiikkaan EU-ssa, niin herrat moraes ja avramopoulos välttävät tässä perustavia ongelmia huolella. Tämä ei todellakaan rauhoita meitä, kun ajatellaan tulevaisuutta. Me tiedetään, että Italiassa kahdeksansataa keskuspaikasta on suljettu kahdeksan, koska on ollut kapinoita. Tilanne on räjähdysaltis, herra Salvinikin tämä sanoi. Italialaiset kestävät 150 000 laittoman maahanmuuttajan tulon alueella yhdessä vuodessa EUn politiikka huolimatta Frontexista ja budjetista, joka tähän liittyy, on muuttanut Italian valtaisaksi laittelukeskuksiksi ennen kuin nämä laittomat maahanmuuttajat välitetään eri Schengen-maihin ja aivan erityisesti omaan maahani Ranskaan itse asun Italian rajan lähellä ja voi todeta, että valtavasti tulee laittomia maahanmuuttajia yli tuhat viikossa. Neuvoston pitää ryhtyä toimiin, jotta voidaan paremmin hallinnoida maahanmuuttovirtoja. Ainoa keino on muuttaa välittömästi maahanmuuttopolitiikkaa, keskeyttää Schengen-sopimukset ja antaa suverenisuus takaisin valtioille hoitaa omat raja-asiansa. Dank, Frau Kollegin. Kiitos äh, teille ja sitten seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Fossenberg. Kiitos puhemies. Minä tartuin erään toiseen lauseeseen, jonka Paavi sanoi, kun hän puhui siitä, mitenkä ihmisillä on sammunut katse. He etsivät tukea ja, ja ihan päivittäistä leipäänsä. Ja koska päivittäin näemme suuria määriä naisia ja lapsia heidän joukossaan, jotka ovat tuolla välimerta ylittämässä kohti Kreikkaa, niin jos nyt ajatellaan meidän maatamme Kreikkaa, joka olemme maahantulo tai taikka tällainen kauttakulkumaa, niin se ei ole kuitenkaan se pääkysymys, vaan se, että onko meillä asianmukainen valmius ottaa heidät vastaan ja onko meillä yhteisvastuuta. Ei pidä edistää yksilöllisiä etuja ja katsoa niitä, vaan meillä täytyy olla poliittista tahtoa ryhtyä välttämättömiin toimenpiteisiin, joilla voidaan voidaan nämä valtavat Eurooppaan tulijoiden määrät hallita. Ja tämä vaatii päätöksiä kaikkein korkeimmalla tasolla. Täytyy tehdä sellaisia päätöksiä ja toimenpiteitä, jotta saadaan parhaat, paras hyöty irti Euroopan unionin perussopimuksista. Ja tämä ei koske pelkästään näitä köyhiä ihmisparkoja, vaan nämä ovat Euroopan ytimessä olevia peruskysymyksiä. Meidän on tehtävä se, mikä on välttämätöntä tehdä, ja se, täytyy, ja se tarkoittaa sitä, että Euroopassa ei voi olla kahta eri nopeutta, vaan kaikki toimivat yhdellä yhtenäisellä tavalla. Kiitokset kollega Vossenberg. Sitten Guillaume monsieur le président les dépêches qui touchent. Euh, kiitoksia puhemies nämä uutiset maahanmuutosta puhuttelevat meitä vaan halutaan tiukkuutta kunnollisia sääntöjä tietoja tulee paljon ja myös väärää tietoa. yksi on asia on kuitenkin varma ja monet ovat viitanneet tähän ennen minua Tuskin täällä on hyväksytty kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka on strategista ja pitkän aikavälin politiikkaa. Tämä ei ole on ihan normaalia, että usein toimitaan lyhytaikaisesti, koska uusi aikakausi on edessä toimielimissä. Meidän pitää syvällisesti muuttaa maahanmuuttopolitiikkaa. Minä olen vakuutunut siitä, että pitää sitoutua ja toimia aktiivisesti ennakkoon ja ottaa uudenlaista politiikkaa, joka suosii esimerkiksi sitä, että ihmiset voivat paremmin kiertää ja otetaan huomioon heidän pätevyytensä ja edistetään maahanmuuttoa ja parannetaan turvapaikkapolitiikkaa ja myös sitä vaihtoehtoisia keinoja ja pitäisi myös edistää uusiutunutta kumppanuutta kolmansien maiden kanssa. Minä olen kuunnellut tätä keskustelua valppaasti komission ja sen olen huomannut monia yhteisiä mielipiteitä. Odotan konkreettisia ajatuksia teiltä, jotta voidaan kiireellisesti vastata näihin ongelmiin ja toimia myös pitkällä aikavälillä. Kiitokset. Ja sitten puolitoista minuuttia kollega Boni. Panie przewodniczący, presja migracyjna będzie rosła Kiitos e, puhemies. Maahanmuuttopaine jatkuu. Se syntyy köyhyydestä samoin kuin lukuisista sodista. Euroopasta tulee yhä houkuttelevampi kolmansien maiden kansalaisille. Meidän ei tule sallia Välimeren muuttumista suureksi hautausmaaksi, meidän ei tule antaa sen symbolisesti muuttua mustaksi mereksi. Mutta maahanmuuttopolitiikka on haasteen lisäksi meille myös mahdollisuus. Meidän täytyy kuitenkin saada aikaan pitkän aikavälin maahanmuuttopolitiikkaa, joka perustuu meidän toimiemme harmonisoinnille. Yksikään yksittäinen maa, sitä ei tule jättää yksin ja omiin ponnistelemaan yksin maahanmuuttovirtojen kourissa. Sen vuoksi meidän täytyy tukea näitä maita, meidän täytyy tukea näitä lähtömaita erilaisilla uudelleenasutusohjelmilla esimerkiksi. Kysymys kuuluukin, mitä komissio tekee jotta voitaisiin nopeuttaa yhteistyötä näiden lähtömaiden kanssa, jotta voitaisiin helpottaa tätä kasvavaa maahanmuuttoa painetta? Millä tavalla voimme tehdä maahanmuuttopolitiikastamme tehokkaampaa? Miten voimme varmistaa sen, että esimerkiksi turvapaikkasääntöjä äh, noudatetaan ja millä tavalla voimme paremmin auttaa ihmisiä, jotka pakenevat väkivaltaa Eurooppaan? Me tarvitsemme uutta maahanmuuttopuitteistoa Euroopalle. Frau Kollegin Kiitoksi. En näe kollega Postia. Sen vuoksi puheenvuoron saa Lavia puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari, arvoisa äh, sihteeri Kotsi. Vuosi Lampedusan jälkeen Eurooppa on halunnut avata silmänsä siirtolaisuusongelmanne ja Italian hallituksen ansiosta on siirrytty ensimmäisen vastaanottomaan ongelmasta Euroopan tason äh, lähestymistapaan niin, että jaettaisiin vastuuta ja maahanottokiintiöitä, mutta kuitenkin, kuten Paavi Franciscus muistutti meitä, Välimerestä ei voi tulla hautausmaa. Italia on tehnyt oman osuutensa ja velvollisuutensa Mare Nostrumin myötä ja pelastanut monia. Frontexilla on oma tehtävänsä ja kysynkin, että mitä esteitä on sille, että Frontexin toimivaltuuksia laajennettaisiin? Mitä esteitä on sille, että Frontexille annettaisiin lisää varoja, jotta se voisi toimia tehokkaasti rajavalvontaa Välimeren alueella? Tänä päivänä pyydämme täällä jotakin enemmän, koska Triton ei ole lopullinen ratkaisu. Meidän on muutettava strategioita, meidän on tehtävä se rohkeasti ja tehtävä tehokasta työtä Afrikan rannikoilla. Meidän on autettava kriisimaita, joissa ongelmat ovat kahdenvälisillä sopimuksilla silloin, kun se on mahdollista, tai Euroopan tason sopimuksella. Meidän on muutettava sääntöjämme ja se vaatii rohkeutta ja sopeutumista sekä kansalaisten taholta että koko inhimillisen elämän suojelun taholta. Kiitos. Yksi minuutti. Lopes Aguilar. Kiitoksia puhemies. Tervetuloa komissaari tähän keskusteluun, joka ikävä kyllä tapahtuu tällä vaalikaudella ensimmäistä kertaa kun puuttuu kuitenkin yhtenäistä maahanmuuttopolitiikkaa Euroopalta, mutta varmastikaan tämä ei ole viimeinen kerta, koska monta kertaa tätä keskustelua viime kaudellakin käyty ja kaikkiin osallistuin ja valiteltiin tämän politiikan puutetta ja vaadittiin, että sellainen tulisi, mutta ennen kaikkea, että muutettaisiin kesk- äh, tätä tavoitetta me emme sulemme vain ovia maa, sääntelystä maahanmuutolta ja näin ollen tämä aiheuttaa epätoivoa muille. Välimerestä on tullut vieläkin pahempi, kuin hautausmaa siitä on tullut joukkohauta, jossa on ihmisruumiita, joita ei ole pysty tunnistaa, ei ole voitu haudata ihmisiä ihmisarvoisesti. Tämä on todella surullista ja tässä tarvitaan kiireellistä reaktiota ja tämä reaktio ei voi olla, että vastataan Lampedusan tragediaan pelastamalla ihmishenkiä, koska sitä kuitenkin heitä valitellaan, koska sitten kun pelastetaan ihmishenkiä, niin laiton ihmiskauppa vaan jatkuu ja silloin se pyritään sulkemaan rajoja ja niin edelleen. Näin ollen puhuja keskeytetään. Kiitokset. Ja nyt sitten puolitoista minuuttia kollega Engel. Herr Präsident, äh, Kirje Petrope, Euh, Puhemies, kiitoksia. Meillä on parlamentin jäsenenä velvollisuus suunnata ihmisten käsityksiä perustuen totuuteen ja tietoon. Ja kun kuuntelee tällaisia typeriä populistisia väitteitä oikeistolta täällä salissa, niin minun täytyy antaa teille hiukan tietoja luvuista. Kautta maailman voidaan löytää 480 miljoonaa eurooppalaista, jotka ovat muuttaneet muualle Euroopasta. Tämä vastaa koko EUn väkilukua. He lähtivät täältä jossakin historiallisessa vaiheessa. Harvat ovat tehneet tämän ilosta, niin kuin harvat näistä nykyisistäkään jättävät oman kotimaansa huvikseen tai vain sen takia, että hyötyisivät meidän sosiaaliturvastamme alankomaalaiselle kollegalle. Voit, voisitteko sanoa jotakin siitä, että pitäisi sulkea rajat? Minä halusin sanoa teille, maailmassa on 15 miljoonaa alankomaalaista enemmän kuin heitä löytyy omasta maasta sisältä. Jos me haluamme oikeutta tehdä asialla, jos me haluamme seurata sitä esimerkkiä, jonka Paavi meille tänään esitti tänä aamuna, pidetään tämä mielessä. Eurooppa on ennen kaikkea sellainen maahanmuutto, että täältä lähdetään eikä tänne tulla. Ei ole meidän oikeuttanamme enää sulkea ihmisille, äh, ihmisille ovea heidän enänsä, jos he tänne pyrkivät. Ja yksi minuutti kollega Piri. Voorzitter, het belang van de Europese puhemies. Eurooppalaisen yhteisen maahanmuuttopolitiikan tärkeys kävi ilmi Lampedusan tragediassa. Tämän vuoden alusta lähtien yli 3000 ihmistä on hukkunut Välimereen. Minä puhun täällä sitä toiveesta, että uusi komissio puuttuisi tähän asiaan ja tekisi sitä yhden suurimmaksi prioriteetikseen. Vuosi Lampedusan katastrofin jälkeen ei vieläkään ole saatu aikaan laillisia turvallisia reittejä Eurooppaan maahanmuuttajille. Olen iloinen, kun kuulen, että komission jäsen puhuu jäsenvaltioiden kanssa kiintiöiden kasvattamisesta. Se on tällä hetkellä ainoa laillinen keino päästä Eurooppaan. Toivon, että me saamme nopeasti aikaan sopimuksen humanitaaristen viisumien myöntämisestä. Ja sen lisäksi on paljon ymmärtämättömyyttä etelän jäsenvaltioiden ja pohjoisten jäsenvaltioiden välillä. Meidän täytyy saada vihdoinkin aikaan yhteinen politiikka, joka perustuu solidaarisuuteen kaikkien Euroopan maiden kesken. Kiitos. Kiitos äh, ja sitten puolitoista minuuttia kollega Gabriel. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission hyvät kollegat. Inhimilliset katastrofit Välimerellä ovat osoittaneet, että maahanmuuttopolitiikassa EU ei voi tyytyä siihen, että käsittelee vain rajaturvallisuutta. Sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus liittyvät läheisesti toisiinsa. Haluaisin korostaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin, mitä tulee Frontexiin, meidän täytyy selkeästi äh, selventää rooli, joka Frontexilla on maahanmuuttopolitiikassa. Triton operaatio rajoittuu oikeastaan vain rajavalvontaan, koska budjetti on rajallinen ja se seikka, että ilman teknisiä laitteita ei pystytä täyttämään lupauksia. Vieläkin on monia avoimia kysymyksiä toimenpiteistä, joihin ryhdyttäisiin, että voidaan täydentää Triton toimintaa välimerellä. Toiseksi on erittäin tärkeää tällä hetkellä lopettaa maahanmuuttajien ihmiskauppa. Ainoa väline, joka meillä on käytössämme on YK pöytäkirja laitonta maahanmuuttajakauppaa vastaan. EUlla pitää olla seurantamekanismi tässä asiassa ennen kaikkea tehdä valtavasti työtä tiedottamisessa ja kerätä tietoja ihmiskaupasta mitä reittejä käytetään, miten rekrytoidaan, ketkä ovat kaikkein haavoittuvaisempia uhreja. Sitten yhteistyö kolmansien maiden kanssa pitää tarttua äh, maahanmuuttaja turvapaikanhakijan virtoihin syihin, ovat syystä poliittista mitä tahansa, on selvää, että maahanmuuttopolitiikka täytyy täysin sovittaa yhteen ulkopolitiikan kanssa EU-ssa, ottaa se huomioon kauppasuhteissa, konfliktien ehkäisyssä ja kehitysyhteistyöpolitiikassa. Se, mitä minä toivon komissaari, että teemme yhteistä työtä teidän korkeudustajan Mogherinin kanssa. Toim, teidän yhteinen toiminta saa meiltä tuen, koska näin EU pystyy suojamaan myös omia kansalaisiaan paremmin. Kiitos. Meillä äh, täällä Tuli kaksi viestiä tulkeilta, että, että he ovat pulassa, kun täällä luetaan näitä puheita niin nopeasti, että he eivät kykene tulkkaamaan, joten jatkossa huomautan tästä. Nyt sitten kollega Schlein. Grazie, presidente Kiitoksia. Mehän olemme jo pitkään sanoneet, että Välimeri on Euroopan meri. Sitä ei voi nähdä muuttuvan hautausmaaksi niin kuin täällä tänään itse Paavi sanoi. Näyttää siltä, että jotkut Euroopan johtajat voivat katsoa, että ihmiset voidaan jättää kuolemaan merelle minä haluaisin, että he tulisivat selostamaan tänne käsityksiään Lampedusan tapahtumista. Se, että meidän Välimeren alueella on yhä enemmän sotia ja kidutusta, vaikuttaa siihen, että siirtolaisvirrat lisääntyvät. On selvää, että ainoa ero entiseen, kun meillä ei, ei ollut näin paljon kuoleman on se, että tänä päivänä on edessä sellainen skandaali, jota monet eivät halua nähdä. Meillä ei ole riittävästi välineitä tämän tilanteen hallitsemiseksi ja myöskin meillä on liian vähän rahaa. Toivomme, että myöskin eh, vastuuta voitaisiin jakaa. Ja sen takia haluaisin edistää tällaisten inhimillisten humanitaaristen käytävien eh, avaamista mm, mitä pikimmin. Kiitoksia. Kiitoksia Rouva Schlein. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Grazie. Kiitoksia puhemies. Siirtolaisuus on hätätilanne Euroopassa, ei pelkästään Sisilia, Sisiliassa, josta tulen, vaan myös Maltalla tai Kreikassa, jotka ovat maksaneet, tai Espanjassa, jotka ovat maksaneet korkeimman hinnan kaikesta tästä verrattuna muihin jäsenvaltioihin. Mare Nostrom on lopulta päättynyt, kuten Guardianin ryhmän johtajani totesi. Se on tehnyt valtavan vaikutuksen veneen kuljettajien tai tällaisten turvapaikan tai ihmiskauppiaiden eh, työn hankeuttamiseksi. Itse asiassa maahantulijoiden määrä on noussut valtavasti Maarenosunin päättymisen jälkeen. On päästävä uuteen vaiheeseen. Minusta on hämmentävää, että Tritonilla voisi olla tällainen positiivinen vaikutus tai keskeinen vaikutus, mutta se on kuitenkin innovatiivinen siinä, että se ottaa mukaan kaikki 27 jäsenvaltiota, mutta siltä huolimatta olisi modifioitava Dublin kolmosopimusta, jossa ensimmäisen vastaanottomaan vastuulle jätetään turvapaikka kysymysten hallinnointi. Tämä pitäisi kuulla kaikille jäsenvaltioille. Ja tuomioistuimen viimeaikainen päätös on todennut tämän päätöksen täysin yhteensopimattomaksi yhteysoikeuden kanssa. Ja sen takia komissaarin täytyisi selkein sanoin sovittaa yhteen nämä solidaarisuustarpeet jäsenvaltioiden turvallisuuden tarpeen kanssa. Kiitokset. Ja sitten yksi minuutti kollega Dali. Grazie, Chair. Fl-opinjoni tiegħi dan huwa mument opportun biex niddiskutu. Kiitos puhemies. Minusta meillä ei ole koskaan ollut kunnolla aikaa puhua tästä ja kuitenkin on ihan välttämätöntä ryhtyä toimenpiteisiin välittömästi ja ottaen huomioon varsinkin, mitä välimerillä on tapahtunut. Haluaisin aloittaa puhumasta sitä rikollisesta tehtävästä, mitä ne tekevät, jotka pakottavat ihmiset ylittämään Välimeren. Toisaalta meillä on Euroopan kansalaisia, jotka puhuvat paljon kesäkuukausina, kun ongelma kärjistyy, mutta talvella sitä vaietaan. Todellista todellisiin toimiin ei ryhtytä. Ja ajatellen varsinkin sitä, mitä Libyassa tapahtuu. Tilanne on yhä vaikeampi joka päivältä. EUlla täytyy olla tässä keskeinen rooli. Meidän täytyy tehdä työtä yhdessä. Meidän täytyy saada aikaan kattava politiikka, politiikka joka kattaisi esimerkiksi Syyrian ja muut konfliktialueet. Kiitokset ja sitten kollega äh, Kirkos. Kiitoksia puhemies. Solidaarisuus on olennainen asia maahanmuutossa, kun ihmiset tulevat sota-alueelta. Tarvitaan myös EU-maiden välistä solidaarisuutta saneleeko joku tällaisen toiminnan? Ei tietenkään, pitää toimia yhteisymmärryksen pohjalta ja meidän pitää pystyä näistä asioista sopimaan. Toinen periaate ovat säännöt. Tarvitaan sääntöjä, sääntöjä maahanmuutolle, jos otetaan huomioihin, huomioon myös meidän tarpeemme tässä tällä ikääntyvällä mantereella, mutta tämän pitää olla kaiken ha- säänneltyä ja hallinnassa. Sitten aika on erittäin tärkeä kysymys. Aikaahan ei ole kovin paljon ja puheenjohtaja Morei sanoi, että meillä on välineitä ja minä uskon, niin kuin komissarikin sanoi, että komissio on myös välineelliseksi tahtoa, mutta aikaa meiltä puuttuu. Mielestäni meidän pitää ryhtyä toimeen. Kiitokset ja nyt äh, siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. pyyntiä on paljon, mutta voin ikävä kyllä ottaa vain viisi. Minun täytyy äh, nyt yrittää tai huomioida myös se, että monilta keskeytin puheenvuoron, koska he ylittivät puheaikansa. Mutta aloitamme kollega Coelho. Quase todos os oradores falaram Lähes kaikki puhujat ovat puhuneet täällä Paavista ja hänen käyttämästään ilmauksesta, että välimedestä ei voi tulla hautausmaa. Ja jotta voitaisiin välttää, tämä on vielä tehtävä paljon. Mutta jotakin voimme tehdä jo nyt. Prioriteettina täytyy olla ihmisten hengen pelastaminen ja tällainen prioriteetti on määritetty ihan asetuksessa ja Frontexin toimien taholta. Ja tämä parlamentissa asia on hyväksytty neuvosto vastusteli aluksi, mutta taipui sitten. Meidän täytyy luopua tekopyhyydestä ja luopua ennen kaikkea kahdesta asiasta. Tämä asetus on sen ensinnäkin pantava täyttä, täytäntöön asianmukaisesti ja toiseksi meidän on laajennettava tämä prioriteetti koskemaan kaikkia jäsenvaltioita. Minun kysymykseni kuuluu, oletteko komissaari samaa mieltä tästä? Kiitos kollega Coelho ja sitten kollega Marias. Κύριε Πίτροπε, Puhemies ja komission jäsen, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Olen erityisen iloinen siitä, että teidän ensimmäisen vierailun aikana minä voin täällä puhua salille ja teille omista näkemyksistäni laittomasta maahanmuutosta. Me tiedämme, että sitä on erityisen paljon tuolla eh, eteläosassa ja me olemme nyt eh, joutuneet heikentymään tämän eh, näiden ohjel- talousohjelmien vuoksi ja siitä huolimatta me joudumme ottamaan vastaan tämän valtavan maahanmuuttopaineen, joten todellakin painottaisin solidaarisuutta. Meidän on jaettava tämä taakka. Ja tässä on kolme pilaria. Sen täytyy riippua väestön määrästä ja kyseisen maan BKTstä. Me emme, meillä ei ole varaa käyttää tähän enempää rahaa, eikä liioin voi Italiaa ei meistä voi tulla tällainen varasto maahanmuuttajille. Danke, Kiitokset. Sitten kollega de Sarnes arvoisa puhemies. Uskon, että jos on yksi iso kysymys, joka tarvitsee yhteistä reaktiota EUta, niin se on kyllä maahanmuutto. Ja mielestäni olisi todellakin korkea aika, että valtioiden päämiehet tapaisivat ja etenisivät asiassa ja saisivat aikaan yhteisen maahanmuuttopolitiikan, joka tukeutuu neljään pilariin. Ensinnäkin tarvitaan todellista turvallisuutta ja ulkorajojen turvaamista meriteitse, maateitse ja niin edelleen. Toinen asia, mikä on ihan selvä, tarvitaan täytyy olla oikeus säännöllisellä tavalla tulla Euroopan, miksei maakohtaisia kiintiöitä vaikka ottaisi käyttöön. Sitten kolmas seikka, tämä on kielinen kysymys, niin kuin kaikki ovat sanoneet, tarvitaan äh, ma- turvapaikkaoikeuden yhdenmukaistamista. Ei enää voida, eh, jotku, joissakin aikaa menee puoli vuotta, joissakin viisi vuotta ja niin edelleen. Ja sitten neljäntenä asiana tarvitaan kehitysyhteispolitiikkaa, todellista kumppanuutta alkuperämaiden kanssa ja sellaista ulkopolitiikkaa, joka edesauttaa vakautta naapurustossamme. Kiitokset Desarnes ja sitten kollega Obermeier. Danke, Herr Vorsitzender. Etwa nach Kiitos eh, puhemies. Noin eh, vuosi sitten Lampedusan eh, suuren haaksirikon jälkeen me puhumme jälleen maahanmuuttovirroista, mutta jälleen vain näistä oireista, eikä puututa itse näihin juuriin ja syihin. Mare Nostrum ja siitä, miten siellä pelastetaan ihmisiä, tämä on oikeastaan vain reaktio siihen, mitä siellä tapahtuu. Me tarvitsemme yhteisen eurooppalaisen tavoitteen. Meidän täytyy vakauttaa epävarmoja alueita ja demokratisoita niitä, mutta myös Äh, lopettaa resurssien äh, hyödyttömän käytön, liiallisen käyt, liiallinen käyttö, kuten Paavikin sanoi. Meidän täytyy luoda äh, hyvät olosuhteet lähtömaissa niin, että ihmiset ei haluavat sieltä lähteä. Me tiedämme, että jotkut näkevät tämän toisin, mutta emme me kuitenkaan onnistu tuomaan tänne koko Afrikkaa ja, ja Aasiaa. Ja sen vuoksi on ihan hyvä sanoa tämä suoraan, koska ainakin vierailijat tätä arvostavat enemmän. Kiitokset ja sitten vielä kollega Mussolini lopuksi. Dente, anche meno di un minuto. Niin vähemmänkin kuin minuutti riittää, koska meillä on vielä sitten muita puhujia. Lapset, alaikäiset ovat usein siellä veneessä, eikä ole totta, että kaikki olisivat todellakin aikuisia. He ovat pelästyneitä lapsia ja he näkyvät vain numeroina. Me olemme nähneet heitä Lampedusalla. Me äänestimme senaatissa sen puolesta, että nämä lapset saisivat juridisen statuksen. He näkyvät vain numeroina ja numerot joutuvat hukkaan. Ja tällaiset lapset joutuvat rikollisuuden pariin, eikä heitä enää kukaan löydy. E- eikä heitä kukaan enää löydä, eli nämä lapset tarvitsevat juridisen oikeudellisen statuksen. Ja näin menettelyilman puhujalista on päättynyt ja keskustelun lopuksi komissio jäsen Avramopoulos saa puheenvuoron. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla näitä kysymyksiä, joita kaikki edustajat täällä ovat esittäneet. Niin, minä voisin esitän tässä yhden johtopäätöksen. Kaikki, muutama poikkeusta lukujen ottamatta, olemme sopaa mieltä siitä, että tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä. Sillä on yhteisiä ja humanitaarisia ulottuvuuksia ja tietenkin luonnollisesti kovaan testiin joutuvat meidän omat periaatteemme, jolle unioni perustuu. Ja emme ole täällä pelkästään kaunistelemassa asioita. Se ei ole minun tarkoitukseni, kun puhun täällä. Minä olen ollut tässä tehtävässä kolme viikkoa, se on totta, mutta minä olen jo kymmeniä vuosia ollut eh, tämän teeman kanssa läheisissä tekemisissä. Olen ollut sellaisissa tehtävissä, että 18 vuotta olen jo tätä aihetta käsitellyt. Olen ollut Ateenan kaupunginjohtaja esimerkiksi, eli tiedän hyvin, mitä tarkoittaa ottaa vastaan tällainen ihmismäärä. Silloin, kun on ihmisiä, jotka käyttävät väärin Euroopan ovia, niin tiedän myöskin tämän, tämän ulottuvuuden tässä aihepiirissä. Tällaiset henkilöt tulevat maahamme tai maihimme päästäkseen eroon köyhyydestä, konflikteista, tragedioista ja henkilökohtaisista ongelmista. Niin, puhuitte Lampedusasta, josta on tullut koko Euroopan symboli, mutta eihän Lampedusa pelkästään ole se ainoa asia. Mehän otamme vastaan ihmisiä, näistä maista. Ja kukaan ei voi sanoa meille, että emme pelastaisi ihmisiä, jotka meillä on mahdollisuus pelastaa hädästä. Hyvät jäsenet, minä olen aina uskonut, että tämä on sellainen kysymys, josta pitäisi tulla Euroopan tason ongelma. Aikaisemmin näytti, että kyseessä olisi vain etelän ongelma, mutta kyseessä on todellisuudessa Euroopan laajuinen asia. Eli meidän ei pidä unohtaa sitten tiettyä asiaa vastataksemme niille, jotka ruokkivat rotuvihaa ja jotka vaarantavat ne periaatteet, jolle koko eurooppalainen projekti rakentuu. Olen samaa mieltä edustaja Heikelin kanssa siitä, että me olemme, olemme kansojen unioni. Meidän isämme ovat saaneet nähdä ja elää todeksi omassa, omissa luissa ja nahoissaan tämän siirtolaiskohtalon, koska he ovat aikanaan lähteneet siirtolaiseksi. Monet iso-isistämme ja äideistämme ovat olleet siirtolaisina ja joutuneet kohtaamaan rasismia ja, ja rotuvihaa. Ja tänä päivänä me itse olemme tietyn testin kokeen edessä, jossa omat periaatteemme testataan. Mutta meidän ei pidä lähettää, äh, meidän ei pidä nyt heittää kirje, kirjettä kaivoon, <laughs> anteeksi, kirvestä kaivoon tällä tavalla suoralta kädeltä. Me tarvitsemme ilman muuta strategiaa. Ja aikaisemmin on jo todettu, että, äh, että poliittista tahtoa on. Komissiossa ollaan halukkaita hyväksymään uusi siirtolaisuus äh, kirja lainsäädäntö, koska tämä aihe on sellainen, että sitä, se voidaan ratkaista vain vuosien saatossa eikä välittömästi. Eli Ukrainasta aina Syyriaan, Turkkiin, Libyaan on olemassa valtava epävakauden kirjo. Siellä on tuhansia ihmisiä, jotka odottavat vain päästäkseen rajan yli Euroopan eri maihin. Eli yhteistyötä tarvitaan. Meidän täytyy pyrkiä hallinnoimaan näitä virtoja ja puuttua erityisesti ihmiskauppiaiden toimintaan. Hyvin tiukkoja toimenpiteitä on jo hyväksytty. Esimerkiksi Kreikassa on ihmiskauppiaita, tai Kreikassa ihmiskauppiaat joutuvat hyvin raskaiden rangaistusten sanktioiden kohteeksi. Eikä unohdeta, että meillä on mekanismi, joka toimii erittäin hyvin. Meillä on uudet teknologiat käytössämme, jotta pystymme paikantamaan ihmiskauppiaat. Eurooppa on jo toiminut ja me arvi, tai on jo alkanut saada aikaiseksi myöskin tuloksia. No tietenkin tietyt ohjelmat ovat joutuneet hankaluuksiin, mutta ne korvataan toisilla. Me tuemme jäsenvaltiota heidän omissa toimissaan, mutta se ei tietenkään riitä. Olen sanonut jo aikaisemmin ko- poliitikkokollegoillemme, että Euroopan täytyy pysyä lähellä näitä Etelä-Euroopan maita ja osoittaa solidaarisuutta. Se on meidän velvollisuutemme, että voisimme tukea Euroopan rakennetta ja rakentumista. Meillä on humanitaarisia, sosiaalisia, kulttuurisia kysymyksiä, jotka on otettava huomioon. Ja tässä pyhässä Euroopan rakennelman temperissä, temppelissä nämä periaatteet on kirkastettava jälleen kerran. Ja tässä tarvitsemme teidän tukeanne ja teidän herkkyyttänne ja, ja järkevyyttänne. Meidän on kaikkien jaettava vastuu. Jos olemme parlamentissa tai komissiossa, niin kaikilla on omat vastuun, vastuumme ja kaikkien on kuljettava yhteiseen suuntaan. Toistan, meillä on tahtoa säädellä uutta lainsäädäntöä siirtolaisuudesta, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia, kaikkia niitä inhimillisiä periaatteita, joille olemme perustaneet Eurooppamme ja joka heijastuu koko muuhun maailmaan. Tämä Eurooppa on houkuttelevaa, houkutteleva Eurooppa. Me kunnioitamme täällä toisiamme. Tiedämme, mitkä, mitä ongelmia ja puutteita järjestelmässä on, koska aikaisemmassa komissiossa niitä jo yksilöitiinkin. Ja me teemme sitä edelleen, mutta meillä on kaikilla vastuu edistää kattavaa kokonaisvaltaista politiikkaa, joka vastaa haasteisiin herkkyydellä, järjellä ja inhimillisyydellä. Tietysti tiettyinä hetkinä meidän täytyy sitten päättää, kuinka selventää tai selkiyttää, mitkä ovat Euroopan rajat, mutta koskaan, koskaan ei tule toimia niin, kuten jo aikaisemmin totesin kuulemistilaisuudessani, koskaan meidän ei pidä antaa periksi tietyille keskiaikaisille iskulauseille. Meidän ei pidä luoda linnoitusmaista Eurooppaa. Euroopan ei pidä eristäytyä, vaan se täytyy muodostua maailman kansalaisista. Sen täytyy avata ovensa kaikille maailman ihmisille, joiden elinolot omissa maissa ovat hankalat. Eli vastaanotto on oltava inhimillistä, inhimillisempää näille ihmisille, mutta tietysti meidän on toimittava järjestäytyneesti perustaen toimintamme normeihin ja direktiiveihin sillä tavalla, että tasa-arvoinen, ta, tasa-arvo toteutuu. Tämän halusin teille sanoa, siis periaatteiden ja arvojen Eurooppa saa tuomionsa tekojensa perusteella. Kaikki se, mitä olemme kuvailleet ja mistä olemme puhuneet, kun olemme puhuneet ihmisen harjoittamasta hyväksikäytöstä toista kanssaihmistä kohtaan, niin nämä ovat sellaisia asioita, jotka toivottavasti onnistumme voittamaan. Ja toivottavasti tulevana vuotena ja tulevina vuosina käydään keskustelua ja voidaan todeta, että tuloksia on saatu aikaiseksi, on päästy askeleita eteenpäin ja on löydetty ratkaisuja, vastauksia näihin kysymyksiin koska tämä tilanne on haitallinen meille kaikille ja sitä ei pidä päästää jatkumaan loputtomiin. Kiitokset komission jäsen Avramopoulos. Ja nyt sitten neuvoston nimissä äh, herra Gossi. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, arvoisa, arvoisat jäsenet. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu, ei uusi niinkään monilta aspekteiltaan, vaan siitä, huolimatta tämä on hyvin tärkeää, että tälläkin vaalikaudella tästä puhutaan. Nimittäin omassa johdannossanikin mainitsin siitä, että Euroopan täytyy vastata siirtolaisuuskysymykseen tai muuten se ei onnistu pitämään yllä uskottavuuttaan kansalaisten silmissä. Siirtolaisuus on tällainen testiaihe, jonka pohjalta on, meidän täytyy osoittaa, että pystymme toimimaan yhdessä. Ja seuraava tai seuraava ulottuvuus on ulkoinen ulottuvuus, ja neuvostossa olemme täysin kehitysyhteistyö- ja turvallisuuspolitiikan kanssa samoilla linjoilla, ja Euroopan unionilla on oma tärkeä tehtävänsä siinä, ja tietenkin maailmanlaajuisesti voimme taistella köyhyyttä vastaan. Ja tässä on myöskin turvallisuusaspekti, mutta on lähdettävä rajojen turvallisuudesta liikkeelle, ja muistutan, että neuvosto on asettanut tavoitteekseen, kuten myöskin tässä keskustelussa on todettu, eurooppalaisen ulkorajapoliisin pelustamisen. Ja meillä on neuvostossa jo asiakirjoja, josta tänä uutena vaalikautena tullaan tekemään, jonka parissa tullaan tekemään paljon työtä. Ja olemme muistuttaneet tässä myöskin neuvoston työstä, joka perustuu Euroopan unionin ja kauttakulkumaiden väliseen yhteistyöhön, niin haluaisin eh, tässä lisätä vielä, että neuvosto on sitoutunut toimimaan entistä tehokkaammin sellaisten eh, aloitteiden ja ohjelmien parissa, jotka eh, kohdistetaan Euroopan unionin ulkopuolisiin kriisialueisiin ja myöskin YK on tässä läheisessä yhteistyössä mukava, mukana. Luxemburgin sisäasiainministerin kokouksessa neuvosto on ollut pitkä, on vahvasti tämän asian takana. Parlamentin kanssa tehtävä yhteistyö on ollut tärkeässä asemassa myös. Ja tässä on puhuttu paljon meripelastuksesta ja muistutan, että meillä kaikilla on velvollisuus auttaa merihädässä olevia. Se kuuluu myös kansainväliseen oikeuteen ja yleissopimuksiin ja se sitoo kaikkia välimerellä toimijia ihan riippumatta siitä, mitä kansalaisuutta tai statusta pelastettava henkilö edustaa koska oli sitten kyseessä laillinen tai laiton tai taloussiirtolainen, sen perusteella ei voida ihmistä jättää hukkumaan merenvaraan. Tämä on hyvin tärkeä asia, jota täytyy korostaa. No tietenkin tämä hädässä olevan auttamisvelvollisuus on periaate, joka sitoo jäsenvaltioita ja myöskin Frontexin operaatioita ja Tritonin operaatioita. Triton on tietysti vasta alussa. Tämä on aivan selviö. Ja tässä jäsenvaltioiden välistä vastuunjakoa voidaan harjoittaa, mutta tämä on vasta lähtökohta. Vielä paljon on tehtävää ja tarvitaan paljon enemmän varoja sekä Frontexille että Tritonille, mutta koskaan rahaa ei ole riittävästi. On hyvin tärkeää, että strategisessa agendassa uudella vaalikaudella neuvosto on päättänyt integroida sito, siirtolaispolitiikan keskeisiin politiikan alueisiinsa, mutta tämä vaatii solidaarisuutta ja luottamusta, ja jos me emme EU-ssa onnistu luomaan solidaarisuutta ja luottamusta, niin kaikki tämä on hyvin vaikeaa. Siitä se jää vain kuolleeksi lain kirjaineksi. Tämän päivässä keskustelussakin on tullut kaksi lähestymistapaa esille, jotka näyttävät vain näennäisesti ristiriitaisilta. Yhtäältä on maita, jotka valittavat sitä, että joutuvat ottamaan valtavasti vastaan turvapaikanhakijoita. Ja sitten on muita maita, jotka valittavat, että niille tulee valtava määrä äh, hallitsemattomia laittomia siirtolaisia. Ja näyttää siltä, että kilpaillaan suorastaan, että kuka tarvitsee eniten yhteisön interventioita ja apua. Mutta oli kyseessä sitten laiton tai laillinen maahanmuutto, niin joka tapauksessa joudutaan maksamaan kohtuuton hinta niissä maissa, jotka joutuvat ottamaan vastaan sekä turvapaikanhakijoita että laittomia siirtolaisia. On aivan selvää, että molemmissa tapauksissa vastaus voi olla vain uusi eurooppalainen yhteinen siirtolaisuuspolitiikka laillisen ja laittoman siirtolaisuuden kohdalla. Eikä tarvitse tässä enää kiistellä siitä, että kuka tarvitsee eniten apua, vaan kyseessä on todellakin luottamuksen puute meidän keskuudessamme meidän maittemme välillä. Tämä on sellaista politiikkaa, jota on rakennettava askel, askeleelta ehdotusehdotukselta. Ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin välillä käydään neuvotteluja uudesta direktiivistä, joka koskee äh, tutkimus- ja äh, opiskelu- ja vapaaehtois työntekijöiden tai toimijoiden pääsyä Eurooppaan. On aivan selvää, että kaikki tämä äh, saadaan aikaiseksi askel askeleelta tämän vaalikauden aikana. Alku, ensimmäisessä puheessa komissaari viittasi komission mahdolliseen ehdotukseen, jolla paremmin voitaisiin jakaa tätä taakkaa. Tietysti tämä on hyvin tärkeä aihe myös. Ja sitten alaikäiset maahantulijat. Omassa johdannossani viittasin, että ennen kaikkea on käytettävä hyväksi kaikkia niitä marginaaleja, joita Dublinin ja muiden asetusten puitteissa on jäänyt vielä käyttämättä hyväksi. Ja jäsenvaltiot työstävät tahoillaan asioita siihen suuntaan. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että näistä aiheista on keskusteltava ja keskustellaan neuvostossa. Ja on mahdotonta, arvoisa puhemies, vastata kaikkiin niihin kysymyksiin tai puheenvuoroihin, joita täällä on pidetty, mutta meillä todella on halua ja tahtoa luoda yhteinen kokonaisvaltainen lähestystapa. Jos emme näin tee, menetämme kaiken, menetämme Euroopan unionin uskottavuuden ja kansalaisten luottamuksen. Kiitoksia. Se cierra el debate y la votación tendrá lugar en el Kiitoksia sitten. Äh, äänestämme seuraavassa kokouksessa. Sitten seuraavan kohtaan esityslistalla suullinen kysymys, mielivaltaiset karkotukset, ehdotettu välitöntä palauttamista koskeva lainsäädäntö Espanjassa. Viisi tekijää, ensimmäinen.